tout le monde. Euh, je vous... Huomenta kaikille. Voisimme aloittaa kokouksen. Kohta yksi. Eli esityslistan hyväksyminen. Voidaanko se hyväksyä ilman muutoksia? Onko siinä jotain huomautettavaa? Ei. Eli esityslista on hyväksytty. Siirrymme siis puheenjohtajan ilmoituksiin toivota teille kaikki tervetulleeksi. Toivottavasti lomat sujuivat hyvin. Ja kuten varmaan olette huomanneet viime päivinä, Libyan tilanne on huomattavasti kehittynyt. Kapinallisjoukot ovat saaneet lähes koko Libyan pääkaupungin haltuunsa ja Gaddafin hallinto on kaatunut, mutta Gaddafi on edelleen kateissa ja hänellä on edelleen kyky aiheuttaa tuhoa. Kansainvälinen tukikonferenssi libyalaisille pidetään ensimmäinen syyskuuta Pariisissa, ja kaikki nämä kehityssuunnat ovat keskustelun kohteena. Mukana on uusi EUn erityisedustaja Välimeren eteläpuoliselle alueelle, Bernardino Leon, sen jälkeen kun tänään iltapäivällä on hänen kuulemistilaisuutensa. Hän on kertonut minulle, että hän on valmis vastaamaan tarkempiin kysymyksiin Libyasta, mutta myöskin Syyriasta. Eli kollegat, pyytäisin, että säästätte kaikki tähän asiaan liittyvät puheenvuorot sitten iltapäiväksi. Sitten kohta kolme esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen 24. 25. toukokuuta, 6. kesäkuuta, 15. 16. kesäkuuta, 21. kesäkuuta ja 27. kesäkuuta. Onko jotain huomautettavaa? Ilmeisesti voimme hyväksyä pöytäkirjat. Sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla EUn Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilan. Esityslistan mukaisesti käsittelemme nyt Kil Nielsenin mietintöä liittyen siis EUn Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilan. Kyseessä on maita, joiden maantieteellinen sijainti on keskeinen ja siellä on paljon kehityspotentiaalia ja luonnonvaroja. Mutta siellä on huomattavia haasteita, erityisesti kun ajatellaan hallintoa ja ihmisoikeuksia. Muistuttaisin muutamista aloitteista, joihin valiokuntamme on ryhtynyt näissä asioissa. Viime huhtikuussa täällä oli ihmisoikeusaktivisteja ennen kuin meidän valiokuntamme valtuuskunta lähti vierailulle tälle alueelle. Turkmenistaan esimerkiksi. Ja meillä oli asiantuntijakuuleminen liittyen geostrategisiin kysymyksiin, veteen, oikeusvaltioon. Ja nämä olivat pohja Kiel Niiselin mietinnölle, jota nyt tarkastelemme tänään. Eli seuraavaksi puheenvuoron saa esittelijä Kiel Nielsen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kaikki täällä tietävät, vuodesta 2007 lähtien on työstetty unionin strategia ja sitä täytäntöön pannaan. Niin kuin perusteluosassa selitän ja varmaankin olette sen lukeneet. Unioni on ryhtynyt tiettyihin aloitteisiin. En lähde käsittelemään näitä kaikkia. Me olemme katsoneet, että on tarpeen laatia uusi mietintö aiheesta, koska meistä on tärkeää palata strategiamme tällä alueella. Tietysti strategialla on tietyt rajoitukset, jotka ovat havaittavissa. Ja muutoksia on tapahtunut luonnollisesti maailmanlaajuisesti ja myös tällä alueella. Haluan täsmentää sen, ettei synny väärinkäsityksiä. Tämä mietintö käsittelee meidän strategiamme Keski-Aasiassa, eikä suinkaan näitä maita sinällään. Tämä on hyvin tärkeä alustava kommentti. Unionin strategia Keski-Aasiassa siis on kyseessä ja se on määritellyt tiettyjä prioriteetteja. Meillä on niitä seitsemän kaiken kaikkiaan, jotka ovat mukana alkuperäisessä asiakirjassa. Muistutan niistä. Hyvä hallintotapa, demokratisointi, koulutus, talouskehitys, kauppa ja investoinnit, liikenne, vedenhallinto, yhteisten hankkeiden puolesta taisteleminen. Tällaisessa mietinnössä, jota nyt olen työstänyt, ei ole mahdollista käsitellä kaikkia näitä prioriteetteja. Ymmärrätte sen varmasti. Mielestäni on tärkeää, että käsittelemme kaikista kiireellisempiä haasteita. Tästä syystä mielestäni on tärkeää työstää ihmisoikeuskysymyksiä, perusoikeuskysymyksiä ja alueellista turvallisuutta. turvallisuutta. Näissä kysymyksissä. Nimenomaan on keskitytty seuraavalla tavalla tärkeisiin pilareihin. Inhimillinen turvallisuus ja yhteistyö. Tällä tavalla käsittelin tätä mietintöä. Totta kai ihmisten turvallisuus on hyvin tärkeä kysymys. Politiikan keskiössä on oltava ehdollisuus. Ja todellakin on ajateltava niin, että perusoikeudet, jotka kansalaisilla ovat, niiden on muodostettava politiikkamme perusta myös tällä maailmankolkalla, aivan niin kuin muuallakin. Erityisesti kun otamme huomioon sen, mitä arabimaissa nyt tapahtuu, niin sen täytyy johtaa meidät pohtimaan keski-Aasian strategiamme uudelleen ja määrittelemään prioriteettimme selkeämmin ja sen, myöskin sen, miten me etenemme tästä eteenpäin. Me palaamme siis tähän ihmisten turvallisuuskysymykseen. Toinen kysymys on alueellinen yhteistyö. Ilmiselvästi se on tärkeä aihe. Me katsomme, että kaikki haasteet tällä alueella, onpa sitten kyse äh, huumekaupasta, asekaupasta, salakuljetuksesta, onko kyse sitten ääriilmiöistä äh, tai resurssien hallinnoinnista, kuten esimerkiksi veden hallinnoinnista, ei voida rat- niitä ei voida ratkaista muutoin kuin alueellisen yhteistyön kautta. Mehän olemme myös vierailleet paikan päällä. Tällä hetkellä on hyvin vaikea. Me olemme voineet havaita, että Keski-Aasian maat puheista huolimatta mutta eivät ole kovinkaan suotuisia sille, että ne tekisivät kollektiivisesti yhteistyötä alueellisesti. Meillä on näin ollen unionina hyvin tärkeä rooli. Meillä on kokemusta myös historiallisesti, joka tarjoaa meille mahdollisuuden edistää asioita. Tämä ei suinkaan ole ristiriitaista, mitä nyt miten jos sanotaan. Meidän täytyy myös eriyttää lähestymistapa näiden viiden maan suhteen. Tämä ei ole missään mielessä ristiriitaista. Meillä on oltava kahdenvälinen lähestymistapa maakohtaisesti. Tähän palataan vielä myöhemmin, koska nythän esittelen ensimmäistä kertaa tätä mietintöä ja tänään on hyvin tärkeää, että kaikki saavat puheenvuoron ja voivat tehdä ehdotuksia ja odotan kollegoilta yhteistyötä luonnollisesti ja toivon, että saan kuulla ehdotuksia itse kultakin. Nyt haluan vain esitellä teille mietinnön muotoilun, muodon. Täällä on muutama käännösseikka ranskankielisessä versiossa. Unionin sitoutuminen on hyvin tärkeää kohdassa numero kolme. On tärkeää todeta se, että kansalaisyhteiskuntaan ei niinkään suoraan vedota, vaan niin, että, että ne ovat mukana. Tässä on pieni käännösvirhe, kun vertaillaan ranskankielistä ja englanninkielistä versiota. Sitten sitten on päivämäärä erhe tapahtanut Uzbekistanin tilanteessa ja sanktioiden poistaminen. Ottaa huomioon lokakuun 2009 neuvoston johtopäätökset, eikä vuoden 2010 päätelmät. Tässä pieni korjaus. Sitten ihmisten turvallisuuskysymys, josta äsken puhuin. Lopussa on ehdotus siitä, että olisi interparlamentaarinen kokous. Tämä on yksi niistä ehdotuksista, joista, joissa meillä on kannustava rooli niin, että voitaisiin eri maiden parlamentaarikkojen yhteistyötä edistää. Tämä varmasti voisi edistää myös alueellista yhteistyötä. Tästä tarvitaan vielä konkreettisia ehdotuksia. Ihmisten turvallisuuteen liittyen haluaisin vielä täsmentää, että käännösyistä ja lomien takia. Täällä on sellaisia kappaleita, jotka eivät vielä ole tässä kohdassa mukana, mutta jotka sitten minä itse myöhemmin tähän sisällytän ja toivon, että siihen saadaan myös teiltä tarkistuksia. Tämä on ensimmäinen liikkeelle lähtö ja luotan kovasti kollegoihin, jotta he auttavat minua parantamaan mietintöä. Minullakin on itselläni tarkistuksia mielessäni. Kiitos. Kiitoksia esittelijä. Panimme merkille nämä oikaisut. Sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron EPPstä Valderi, joka on Jeglen sijainen, joka on siis varjoesittelijänä. Eli Valderi, olkaa hyvä. Good morning, dear colleagues. So... Hyvä. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Kuten jo kuulittekin, minäkin haluan sanoa, että edustaja Jegle on maatalousvaliokunnan yleisellä matkalla, eikä hän voi olla täällä siksi paikalla, joten minä puhun hänen puolestaan. Esittelen hänen keskeisemmän näkemyksensä tähän mietintöluonnokseen ja enemmänkin en puhuisi hänen tilallaan, vaan myöskin omissa nimissäni, koska meidän kantamme ovat hyvin yhtenäiset. Minäkin olen matkustanut Keski-Aasian maissa useat kerrat ja me molemmat tiedämme erittäin hyvin näiden maiden tilanteen. Ensinnäkin haluaisimme kiittää edustaja Kim Nielseniä tästä luonnoksesta ja siitä, että hän ponnistelee Keski-Aasian aluemaiden puolesta jopa kesätauon aikana. Miksi nyt ensinnäkin on saatu mietintö Keski-Aasiasta? No meille on hyvin tärkeää, että painotetaan Keski-Aasian maiden merkitystä Euroopan unionille ja päinvastoin – ja samalla selittää yhteistyömme syitä. Keski-Aasian maat ovat naapureidemme naapureita, eli kyse on maantieteellisestä läheisestä alueesta. Meidän pitää tukea demokratiakehitystä, oikeusvaltion periaatteita, hyvä hallintotapa, ihmisoikeuksia. Lisäksi edustaja Jengle haluaisi mainita, ja minä myös, että demokraattinen ja taloudellinen kehitys liittyvät läheisesti toisiaan täydentävät toisiaan. Strategisista turvallisuusasioista voidaan puhua myös hyvin tärkeästä aiheesta. Jos pidetään nyt mielessä kaikki nämä kannat, niin on nähtävä, että läheisempi yhteistyö on hyvin tärkeä ja molempien etujen mukaista. Muutama keskeinen seikka on jo esitetty niin mietinnössä. Me olemme samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin näkyvä läsnäolo on tärkeää. EUn lähetystöt, Jahda Morel tässä on hyvin tärkeässä asemassa totta kai. Toiseksi tuemme sitä, että saataisiin parlamentaarisia kokouksia Keski-Aasian maiden kanssa, Euroopan parlamentin kanssa. Ja vesihallintokysymykset ovat hyvin keskeisiä Keski-Aasian maiden kesken. EUn pitäisi tässä toimia – välittäjänä tai helpottaa näitä neuvotteluita joka tapauksessa. Meille olisi tärkeää lisätä muutama seikka tähän luonnokseen. Edustaja Jägle ehdottaa lukua, jossa puhuttaisiin talouden kehityksestä ja sitä, että tuettaisiin alueellisesti alueiden kesken vahvempaa taloudellista yhteistyötä, että voidaan poistaa köyhyyttä ja lisätä hyvinvointia. Lisäksi tarvittaisiin erilaisia energiantuottajia EUlle, moninaisia kauppakumppaneita Keski-Aasian maille, yhteistyötä infrastruktuurihankkeissa. Pitäisi valmistella PK-yrityksille myönteistä ilmapiiriä tukea naisten asemaa. Talouden tukeminen on hyvin tärkeää läheisemmän yhteistyön suhteissa. Me toivomme, että yhteistyötä voidaan vahvistaa myös koulutushankkeissa – kansainvälinen opiskelija opettajien vaihto olisi tärkeää. Lisäksi edustaja Jegle arvostaa kovasti poliittisten säätiöiden tekemää työtä, koska ne antavat pitkän aikavälin kokemusta meille työstä näissä maissa. Meidän mielestämme keskiasian hallitusten on toteutettava poliittisten hankkeiden kattava täytäntöönpano. EU on sitoutunut seuraamaan ja tarkkaan arvioimaan tätä prosessia – pienet askeleet ovat tässä yhteydessä tärkeitä. Ja lopulta yhteenvedonomaisesti me täysin tunnustamme sen tosiasian, että demokratisointumisprosessi ja sosiotaloudellinen kehitys Keski-Aasiassa on ihan alkamassa ja meillä on pitkä tie vielä kuljettavana. Edistys näillä saroilla ei ole suoraan vertailtavissa tilanteeseen Euroopan unionissa ja jopa pienet askeleet oikeaan suuntaan – pitäisi nähdä ja tunnustaa. Siksi on erittäin tärkeää, että EU sitoutuu jatkuvasti innokkaasti Keski-Aasian alueeseen, koska tällainen sitoutuminen voi tukea kehitystä. Kiitos oikein paljon. Merci, euh, Madame Je vais... Kiitoksia. Sitten Svoboda, joka on st ryhmän varjoesittelijä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja erittäin laadukkaasta mietinnöstä. Mä palaan nyt muutamaan kohtaan, joita pitää korostaa vielä hiukan enemmän, jotta tämä ei jää pelkäksi yleiseksi kritiikiksi, vaan meidän täytyy vähän vielä hioa tätä. Esittely viittiä siihen, että kyse ei ole siitä, että puhuttaisiin yhdestä alueesta tässä mietinnössä, vaan eurooppalaisesta strategiasta tällä alueella. Ja se nyt on siis tässä taustalla. Meillä on tietysti monia intressejä, ja mielestäni tässä mietinnössä, vaikka tämä nyt tätä kaikki eurooppalaiset eivät lue, mutta pitäisi kuitenkin korostaa enemmän, mitä intressejä meillä on tällä alueella ja miksi meidän pitää sitoutua tähän alueeseen. Esimerkiksi energia. Tätä pitäisi vähän korostaa vahvemmin. Tietysti meillä on intressejä energiaresursseja ajatellen, kun ajatellaan talouskehitystä. Ja täytyy muistaa, että kaksi suurta valtiota, Venäjä ja Kiina, ovat myöskin kiinnostuneita näistä asioista. Ja jos me emme puolusta etujamme ajoissa, niin sitten jäämme olemaan näppejämme. Ja myöskin muut alueet, muut alueen maat voivat tässä toimia. No sitten turvallisuus on myöskin tärkeä seikka meille. Ei saa unohtaa, että tietyissä tämän alueen maissa ne ovat rajanaapureita Afganistanille. Ja mehän haluamme, että tällä alueella olisi vakautta, vaikkakin alueella on ollut aseellisia selkkauksia. Olisi tärkeää, että pystymme tekemään yhteistyötä tämän alueen kanssa. No sitten huumekauppa. Jos haluamme valvoa näitä huumereittejä, on tärkeää, että myöskin tässä yhteydessä tehdään yhteistyötä näiden maiden kanssa. Ei tietenkään pelkästään näiden maiden kanssa, vaan mutta erityisesti näiden maiden kanssa. Eli tässä nyt muutama kohta, jotka meille ovat erityisen tärkeitä ja joita tulisi mielestämme korostaa. Ja tietysti meidän täytyy myöskin tukea demokratiaa ja vähemmistöjen oikeuksia, mikäli demokratia ei kehity. No tätä nyt ei suoraan voi verrata eurooppalaisiin maihin. Perinteet ovat niin erilaisia. Mutta mikäli demokratia ei kehity, eivätkä ihmisoikeudet ei ole myöskään poliittista vakautta ja myöskään turvallisuutta ei voida taata alueella. Ja siksi on erityisen tärkeää, että näissä kysymyksissä aina korostaa näitä asioita. Dialogi on hankalaa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta. Uzbekistanissa on tapahtunut jotain edistyssä, no, Turkmenistanissa tilanne on vaikeampi, mutta myöskin siellä täytyy jatkaa keskustelua Tämäkin kävi ilmi vierailullamme. Me tarvitsemme sitoumusta. Parlamentti on tästä samaa mieltä siitä, että me voimme kehittää järkevää strategiaa ainoastaan, jos meillä on pysyvä edustusto paikalla. No, Kasakstanista voidaan tietysti käydä muissa maissa silloin tällöin, ja se ei kuitenkaan ole enää riittävää. No sitten alueelle ehkä nimetään uusia EUn edustajia. Ja mahdollisimman nopeasti nämä edustajat pitäisi kutsua tänne valiokuntaan, että voimme keskustella näistä asioista. Ja meidän täytyy korostaa vielä, kuinka tärkeä tämä alue meille on. No sitten vielä konkreettinen kohta, kohta 18. Mielestäni siihen on otettu vähän liikaa asioita mukaan. Siinä on puhuttu Kasakstanin, Venäjän ja valko -Venäjän tulliliitosta. No, tätä nyt ei voida estää. Tämän näiden maiden päätös. Mutta mielestäni tämä sanamuoto on liian myönteinen. Varsinkin kun muistetaan, että täytyy muistaa, että kaikki eivät tähän tulliliittoon pääse mukaan. Ja tämä voi vaikeuttaa suhteita EU-hun Eli tämä voidaan panna merkille, mutta en kuitenkaan haluaisi todeta tätä näin myönteisesti. Ja kollega jo sanoikin, että tärkeää on, että alueellinen yhteistyö kattaa koko alueen. Ja siksi katsonkin tätä tuli liittyä hiukan kriittisesti, koska alueellinen yhteistyö, ja tämäkin on sanottu selkeästi Eli poliittinen filosofia näissä maissa, tai ainakin poliittisessa johdossa, meidän täytyy korostaa, kuinka tärkeää tämä alueellinen yhteistyö on, eikä se, että alistetaan naapureita. Mutta tässä nyt pari pikkuasiaa, mutta me olemme tehneet tarkistuksia. Tämä nyt menee siihen suuntaan, että voisimme vielä korostaa muutamia seikkoja, joista mainitsin. Kiitos. Euh, Kiitoksia Svoboda. Sitten Nikolai, en tiedä haluatteko käyttää puheenvuoron Alden puolesta, niin olkaa hyvä. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, și eu doresc să mă alătur... Uh, Puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää siitä, että hän on tässä mietinnössä nostanut esille nämä ongelmat ja aivan erityisesti Haluan kiittää häntä siitä tavasta, jolla hän on laatinut perusteluosan. Tämän mietinnön yleissuuntauksen pitäisi olla enemmän sellainen, että se korostaisi Keski-Aasian maiden välistä yhteistyötä ja näiden maiden tekemän yhteistyön merkitystä EUn kanssa. EU ei voi toimia passiivisesti tällä alueella. Oikeastaan jonkinlainen ongelma liittyy ja mietinnön otsakkeeseen. Oikeastaan mietinnössä puhutaan jokaisesta maasta yksittäin, yksittäisenä äh, maana. Kuitenkin otsikko korostaa äh, kokonaisuutta ja yhteistyötä. Meidän päätavoitteemme on antaa stimulaatiota yhteistyölle. Alueella on edelleenkin ongelmia, niihin on tartuttava ja niitä on kritisoitava mutta en katso, että tämä pitäisi tehdä niin, että me toimimme ikään kuin neutraaleina äh, tarkkailijoina, jotka katsovat tilannetta vain ulkopuolelta. Me emme saa asettua minkäänlaisen läksyttäjän rooliin. Muutoin kaikki se, mitä me toteamme, jää vain kuolleeksi kirjaimeksi. Ja kaikki jää vain asiakirjoihin, joita sitten jotkut harvinaiset tutkijat voivat tutkia. Tarvitaan hieman rakentavampaa muotoilua. Lisäksi tässä mietinnössä pitäisi korostaa enemmän EUn strategiaa niin, että todellakin unionilla olisi todellinen strategia, eikä pelkästään jonkinlainen lista toiveista, jota me toivomme, että nämä maat toteuttaisivat. Meidän täytyy toki ottaa huomioon niiden erityispiirteet, mutta minusta mietintö tässä muodossaan ei vielä tuo esille tätä ajatusta riittävästi. Emme me voi odottaa, että koko alue noin vain muuttuu kädenkäänteessä yön yli. Äh, alkohdassa neljä katson, että meidän täytyisi olla mukana äh, paremmin paikan päällä. Esimerkiksi edustustoja avaamalla pitäisi olla vuoropuhelua syvällisemmin. Esittelijä toki puhuu tästä ja se on oikein hyvä. Meidän on oltava tietoisia siitä, mitä me voimme tarjota aasialaisille kumppaneillemme. Tässä mietinnössä ei oikeastaan ole kohtaa, jossa puhuttaisiin kauppavaihdosta ja talouden yhteistyöstä. Energia, yhteistyö niin ikään on äärimmäisen tärkeää. Meidän energiastrategiamme pitäisi olla sellainen, että se huomioi myös tämän alueen maailmassa. No sitten kohta 11. Kaikki se, mitä kohdassa sanotaan, on toki tervetullutta, mutta Oikeastaan pikemminkin on kyse ympäristökysymyksistä kuin energiakysymyksistä. Meidän pitää, meidän pitää olla realistisia. Jos me haluamme, että Keski-Aasia on vastaanotto haluisempi eurooppalaisten arvojen suhteen, niin meidän pitää itse olla valmiita sitoutumaan enemmän. Meillä on oltava päättäväisyyttä ja vahvuutta niin, että uskallamme olla läsnä myös, myös tällä alueella. Tietysti meidän täytyy myös tätä alueellista yhteistyötä rohkaista. Alueella on paljon jännitteitä sotien jäljiltä. Mm, katson myös, että kohdat, jotka koskevat yksittäisiä maita, eivät ole aivan tasa-arvoisia. 25 kohta on hyvin rakentava, mutta Kyllä tämä kohta ja tämä toteamus pätee myös muihin maihin. Se ei päde pelkästään energiakysymyksiinsä, vaan se pätee myös esimerkiksi PK-tilanteeseen. Me todellakin tarvitsemme sellaista strategiaa, joka hyvin selkeästi määrittelee ja, ja kuvaa niitä rajoitteita, joita meidän läsnäolollemme asetetaan tällä alueella – meillä on kunniallisia aikeita, mutta jos niitä ei, ei työstetä, ei käytännössä toteuteta, niin ne jäävät vain kuolleiksi kirjaimeksi. Mekin aiomme tehdä tiettyjä tarkistuksia. Olemme vakuuttuneita siitä seikasta, että me saamme mietinnön, joka tuo esille selkeästi Euroopan keskiasian strategian. Kiitoksia. Varjoesittelijöitä ei ole muita, koska Chanok ei ole paikalla EKRstä. Eli sitten muut jäsenet. Sivik seuraavaksi, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. W polityce jest tak jak e, w sporcie. Kiitos oikein paljon. Politiikka on vähän niin kuin urheilua. Że to sprawozdanie pojawia się w bardzo właściwym momencie. Jest... E, Minusta tuntuu, että tämä mietintö on aivan oikea-aikainen. Nyt on hyvä hetki lähteä puhumaan yleisesti Euroopan politiikasta tällä alueella. Minä olen vastuussa toisesta mietinnöstä, naapuruuspolitiikasta, ja minä olen järjestänyt useita kokouksia – ja keskusteluita tästä aiheesta ja loppupäätelmä on ihan selkeä. On hyvin tärkeää, että rakennetaan demokratiaa, huolehditaan perusoikeuksista, jotka luovat perustan, ei ainoastaan Euroopan unionille, vaan myös muille maille. Tähän voidaan vielä lisätä ne opit, joita saadaan Pohjois-Afrikasta ilman demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Kaikki muut demokratian muodot ovat ainoastaan siirtymäkausiksi sopivia. Ne eivät ole kestäviä ratkaisuja. Palatakseni mietintöön nämä viisi maata, joista tässä puhutaan, ovat samanlaisia siinä mielessä, että monet tärkeät seikat on jätetty huomiotta pitkän aikaa. Näissä maissa tarvitaan uudistuksia ja muutoksia. vanha tapa, jonka mukaan sanotaan, että no niin kauan kuin alueella ne on rauha, jatketaan toimintaa vanhaan tapaan. Tämän tyyppinen lähestymistapa ei ole enää mahdollinen. Me haluamme valita jotain toisenlaista, me haluamme vahvistaa kaikki, joka liittyy koulutukseen, ihmisoikeuksiin, oikeuslaitoksen toimintaan ja myös sosiaalisiin järjestöihin ja niiden toimintaan. Mitä siis nyt teemme? Meidän täytyy ehdottomasti vedota sen puolesta, että tällä alueella toteutetaan erittäin johdonmukaista politiikkaa. En haluaisi sanoa, että meidän pitäisi valmistella jonkinlaista naapuruuspolitiikkaa tälle alueelle, mutta varmasti voimme kuitenkin tehdä aivan parhaamme, jotta voidaan huomioida, mitä yhteistä näillä alueiden mailla on. Ilman muuta – voitaisiin keskittyä enemmän niihin seikkoihin, jotka ovat yhteisiä. Me esitämme tarkistuksiakin tämän suuntaisesti. Me tunnustamme toki sen tosiasian, että tämä on maailmassa erittäin tärkeä alue. Tässä eurooppalainen politiikka, kiinalainen ja venäläinen tavallaan kohtaavat. Joten tilanne on aivan erityislaatuinen. Sitä ei kuitenkaan voida käyttää argumenttina sille, että suljettaisiin silmät niiltä seikoilta, joita ei alueella hoideta. Lisäksi hiukan teknisempi seikka. Esittelijä viittaa yksittäisiin valtioihin ja esittää tiettyjä johtopäätöksiä, jotka ovat oikeutettuja ihan oikeita. Mutta joskus ehkä vähän pinnallisesti otetaan niihin kantaa. Minne ja kollegat olemme työstäneet Turkmenistanin mietintöä ja siellä on hyvin erityis Turkmenistanin erityislaatuinen tilanne on selkeästi esitetty. Me olemme tehneet yhteistyötä monien järjestöjen kanssa, joten sen sijaan, että lueteltaisiin joitain seikkoja, jotka tuntuvat ehkä hukan banaaliltakin, kun ajatellaan näiden viiden maiden tilannetta, ehkä sen sijaan voitaisiin viitata niihin mietintöihin, joita meillä jo on yksittäisten valtioiden osalta ja esittää näin vähän yksityiskohtaisempia johtopäätöksiä. Kiitos. Merci. Je donne Kiitoksia. Ja sitten Peterle. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, jaz sem poročeval, ki kolegici Nilsen... Eh, Kiitoksia. Esittelijälle haluaisin sanoi kiitokset erittäin selkeästä kannasta, joka pohjautuu hyvään tilanneanalyysiin. Keski-Asia, josta meillä on konkreettista poliittista kokemusta, Euroopan unionin kannalta se ei ole mikään turistikohde, vaan strateginen alue. Kaikki Keski-Aasian maat, jotka eivät halua tehdä keskenään yhteistyötä, niitä leimaa kaikkia se, että siirtymäkausi Neuvostoliiton jälkeen ei vielä ole saatettu päätökseen. Jotkut ongelmat ovat hyvin selkeitä ja jotkut vähän kätketympiä ja vaikeita ymmärtää. Olen esittelen muiden kanssa samaa mieltä siitä, että tietysti meidän täytyy strategisesti tukea demokratiaa ja vakautta alueella – ja mielestäni Keski-Aasian maiden sisäiset ongelmat voivat edelleen jatkua pahoina tai pahempina kuin esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, jonka aikaisemmat puhujat mainitsivat. Mielestäni EUn on osoitettava strateginen etunsa demokraattisen kehityksen suhteen Tällä tavalla voidaan välttää tilanteita, jotka saattavat johtaa vielä pahempiin ongelmiin. Uskon, että neljän vuoden jälkeen meidän täytyy arvioida Euroopan strategiaa tällä alueella. Ja onneksi mietinnössä on korostettu juuri tätä. Mielestäni on välttämätöntä, että meillä on edustajia kaikissa Keski-Aasian maissa. Niissä pitää olla riittävästi henkilöstöä ja pätevää sellaista. No sitten lopuksi vielä ehdotus, että olisi parlamentaarinen foorumi näiden maiden kanssa. Ja toteasin seuraavaa. onko tämä nyt meidän aloitteemme pelkästään vai, vai onko tästä puhuttu myöskin näiden maiden parlamenttien kanssa ja ovatko ne tukeneet tätä ajatusta? Henkilökohtaisesti tiedän, että vuoropuhelu on äärimmäisen tärkeää näiden maiden kanssa ja ehdottomasti tuen tätä aloitetta ja tätä foorumia. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten seuraava. Merci, Madame President. Um, uh, I think uh, Mrs. Keel... Kiitos puheenjohtaja. Kiel Nilssonin mietintö on hyvin ajankohtainen ja hyvin tärkeä. Nythän me käsittelemme EUn strategia keskiasiassa, niin olen täysin samaa mieltä kollega Svobodan kanssa siitä, että Ensinnäkin on esitettävä syyt, miksi me olemme kiinnostuneita. On strategisia syitä, turvallisuussyitä ja energiaongelmia. Mitä tulee energiaan, öljyyn ja kaasuun, tähän ei juuri käsittele näitä aiheita. Siinä pikemminkin käsitellään maataloutta ja vesikysymystä. Minusta näitäkin kysymyksiä olisi käsiteltävä. Toinen seikka, joka on jo mainittu, ovat suhteet näiden maiden ja Afganistanin välillä. Jos kaikki toivon mukaan sujuu hyvin, niin Afganistanilla on keskeinen rooli strategisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti, kun tämä alue kehittyy ja sen suhteita kehitetään. Meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota myös tähän kysymykseen. Ja kolmas seikka on EUn toiminnan koordinointi muiden toimijoiden toiminnan kanssa maailmanlaajuisesti. Tälle alueelle keskittyy hyvin paljon strategisia intressejä Kiinan suhteen, Venäjän suhteen. Meillä on oltava jonkinlainen strategia, miten me käsittelemme ja suhtaudumme tähän kysymykseen – Onko mahdollista koordinoida ponnisteluja? Saksa ja Ranska ovat näyttäneet hyvää esimerkkiä, miten voidaan kuroa umpeen niitä kuilia, joita on syntynyt esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä. Mietinnössä käsitellään hyvin EU-strategiaa ja erityisesti kohta 21, jossa mainitaan, että taloudellinen yhteistyö on nivottava yhteen poliittisen yhteistyön kanssa ja täytyy olla poliittista tahtoa täytäntöönpanna yhteisiä arvoja. Huomauttaisin vielä, että kohdassa 29 pahoittelemme sitä, että Human Rights Watch joutuu sulkemaan toimistonsa. Tässä kohdassa pitäisi olla kyllä tiukkasanaisempi. Noin yleisesti vielä kerran totean, että olen samaa mieltä siitä, että EUn pitäisi tässä mietinnössä osoittaa aitoa sitoutumista tälle alueelle. Useista syistä näin on, mutta kautta EUn panos ihmisoikeus- ja demokratiakehitykseen, oikeusvaltiokehitykseen tällä alueella on keskeisen tärkeä. En näe muita kansainvälisiä toimijoita, jotka voisivat toimia tässä roolissa. Kiitos. Merci, Monsieur Kelam. Kiitoksia, Kelam. Sitten ulkosuhdehallinnon edustaja, eli Frelesen. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me pidämme Euroopan parlamentin mietintöluonnosta keski-Aasian strategiasta erittäin hyvänä. Tämä on oikea-aikainen kannanotto, joka saadaan mukaan strategiaa käsittelevään työhön nostossa. Vuonna 2007 hyväksytyn strategian jälkeen on tapahtunut paljon EUn ja Keski-Aasian suhteissa. Meidän pitää arvioida strategiaa realistisesti Kyse ei ole ehdokasmaista tai naapuruuspolitiikasta, jolloin meidän tukemme ja vaikutusvaltammekin on paljon suurempaa. Kuitenkin rajallisilla resursseja melko lyhyesti on lisätty roolia Keski-Aasiassa. Vuonna 2007 hyväksytty strategia on antanut uutta pontta ja olemme nyt paljon sitoutuneempia alueeseen kuin koskaan aikaisemmin – edistyskertomuksessa, jonka komissio ja neuvosto hyväksyi viime vuonna, otimme kantaa saatu, aikaan saatuun edistykseen, mutta muutama seikka kuitenkin, joka saattaisi olla kiinnostava tässä yhteydessä. Meillä on korkean tason poliittista vuoropuhelua ulkoministereiden kesken. EU ja Keski-Aasia pääsevät näin keskustelemaan esimerkiksi vesihallintokysymyksiin, tällaisen hankaliin kysymyksiin. Käymme myös ihmisoikeusvuoropuhelua viiden maan kanssa. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, voidaan sanoa, että mikään muu kansainvälinen taho ei ole yhtä sitoutunut ihmisoikeuskysymykseen tällä alueella. Vuoropuhelussa asiantuntijat käyvät syvällistä keskustelua ja voidaan nähdä, missä määrin Euroopan unioni voisi auttaa näitä maita tuoda oma asiantuntemusta mukaan. Tietenkin kaikissa korkean tason kokouksissa otetaan huomioon ihmisoikeuskysymykset. Energiakysymyksissä me olemme nyt lähestymässä – Kaspian putkiston edistymistä ja saataisiin puheenjohtaja Barroson alueella käynnin jälkeen edistystä näille energiaputkihankkeille. Korkean tason tapaamiset ovat mahdollistaneet yksityiskohtaisemmat keskustelut ja näin kaikki alueen maat ovat halunneet niin kutsuttua vesihallintovuoropuhelua EUn kanssa – Tällaista asiantuntemusta on annettu jo muualla kaukasuksella. Näin tuomme teknistä me alueelle samoin. meren pelastamista varten asetettun järjestön tukemiseen. Opiskelijat ovat tärkeä ryhmä. Yhä useampi opiskelija saa kutsun EU-hun osallistuakseen vaihto-ohjelmaan. Me teemme paljon yhteistyötä tällä alalla. Huumeiden vastainen taistelu ja rajahallinto, EUn ohjelmat ovat edelleen johtavia eurooppalaisia ohjelmia, jolla huolehditaan rajoista, taistellaan huumekappaa vastaan. Me olemme johtavassa koordinoivassa asemassa tässä työssä. Kuten tiedätte, olemme myöskin Euroopan investointipankin mandaattia laajentaneet niin, että voidaan huolehtia energia- ja ympäristöhankkeista tällä alalla. Me haluamme halunneet helpottaa eurooppalaisten pankkien toimintaa täällä. Me pidämme täällä tehtyä työtä tärkeänä ja me olemme Kirkistanista Turmistanissa avanneet lähetystyöt viime vuosina Taskentista tällä, tänä vuonna budjettisyistä. Lähetystön avaaminen niin on viivästynyt, mutta toivottavasti tämä tapahtuu melko läheisessä tulevaisuudessa. Kirkistanin kriisi viime vuonna on hyvä esimerkki siitä, miten EU on sitoutunut paljon voimakkaammin tähän alueeseen, kuten tiedätte. Heti sen jälkeen, kun kriisi puhkesi, meidän edustamme Morel oli paikan päällä ja lähti johtamaan neuvotteluita YK, etujärjestön ja EUn välillä. Hyvin nopeasti myös annettiin humanitaarista apua käyttäen vakausmekanismia tukien asunto jälleenrakentamista, rakentamista uudistakseen median uudistumista ja valmistellakseen parlamenttivaaleja ja tulevia presidentinvaaleja. Kaikki tämä lisänä sille pitkän aikavälin tuelle, jota olemme ajaneet, jotta voitaisiin tukea sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja taistella köyhyysongelmaa vastaan. Kirkistanen ja alue laajemminkin kohtaa edelleen paljon haasteita ja paljon on tehtävä yhteistyössä tämän alueen kanssa tulevaisuudessakin – Ihmisoikeustilanne on yleinen huolenaihe, kuten monet puhujat ovat sanoneet. Meidän miten voimme paremmin vielä sitoutua tällä hankalalla alalla, tehdä parhaamme, jotta voimme tukea kansalaisyhteiskuntaa, joka on hyväksi, jotta voidaan huolehtia vakaasta talouskehityksestä ja sosiaalisesta kehityksestä. Mitä enemmän EU e sitoutuu kehitykseen alueesta, paremmin voidaan ajaa myös EUn arvojen toteutumista – Lähetystöjen avaamistyö on saatava päätökseen ja näin EUn näkyvyys lisääntyy. Sehän on ollut vähän puutteellista tähän mennessä ja samalla voidaan edistää EUn ohjelmia, meidän etujamme ja arvojamme intressejämme paremmin. Meillä on melko rajalliset talous, taloudelliset mahdollisuudet 2007-2013 noin 750 miljoonaa euroa – avun koordinointi kansainvälisten lahjoitteen kanssa on ratkaisevan tärkeää, sitä on tehostettava jatkuvasti. Se, että meillä on rajalliset resurssit, on myöskin johtanut siihen, että apua kohdennetaan hyvin tarkkaan. Näin tehdään jo niin, että pyritään ennen kaikkea keskittymään köyhyyden lieventämisen. Esimerkiksi Kirgistanissa keskitytään paljon tähän työhön. Tämä alue on kyllä – sellainen, että siellä on hyvin erilaisia alueita. Yhteisiä ongelmia on vedenhallinto, rajavalvonta, huumeiden vastainen taistelu. Kuitenkin yksittäisten maiden kanssa tehdään myös yksityisempää strategista työtä, jotta voidaan tukea näitä maita uudistushankkeessa. Kasastanin kanssa esimerkiksi vähän aikaa sitten avattiin neuvottelut lainatusta yhteistyökumppanuussopimuksesta, joka olisi alueen länsimäinen – Keski-Aasia ei tietenkään ole naapuruuspolitiikan osa EUn taholta, mutta totta kai käytämme kokemusta, jota naapuruuspolitiikasta ja etäisestä kumppanuudesta on saatu, kun kehittelemme suhteitamme Keski-Aasian. Keski-Aasian maat hyötyvät siitä, että ne voivat osallistua joihinkin alueellisiin ohjelmiin silloin, kun se on molempien etujen mukaista. Esimerkiksi energia, kuljetus, ympäristö, vesi ja koulutusohjelmissa. Lopulta yksi tärkeä seikka vielä, joka liittyy strategian täytäntöönpanoon. Tämä on toiminut erittäin hyvin ottaen huomioon rajalliset mahdollisuutemme. EUn jäsenvaltiot ovat suoraan olleet mukana täytäntöönpanemassa tiettyjä asioita. Ranska ja Saksa esimerkiksi ovat oikeusvaltion periaatteita ajettaessa olleet johtoasemassa ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa ja huumetoimintaohjelman seuraavassa vaiheessa – on mukana EU-maiden ryhmä, jotka näin suormi käyttävät EUn asiantuntemusta myös on tärkeää, että näkyvyytemme lisääntyisi alueelle. Toivon, että tällaista työtä nähdään enemmän tulevaisuudessa, kun kehittelemme suhteita edelleen. Lopuksi sanoisin vielä kerran, että Euroopan parlamentilla on tässä hyvin tärkeä rooli, kun etenemme suhteessamme Keski-Aasiaan. Me pidämme erittäin tervetulleena Euroopan parlamentin matkoja tälle alueelle parlamenttien välistä vuoropuhelua. Pidämme hyvänä myöskin tätä mietintöluonnosta, kuten jo sanoin, se on hyvin tärkeää, kun uudistamme strategiamme. Kiitos. Merci, Monsieur Fredensen. Kiitoksia. Eli nyt sitten Kil Nielsen saa uudelleen puheenvuoron ja ehkä pitää loppupuheenvuoron nyt. Voin puhua lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Olen kirjannut tarkkaan muistiin kaikki ehdotukset ja kommentit, jotka auttavat parantamaan mietintöä. Muutamia täsmennyksiä. Olen iloinen kuullessani, että keskuudessamme valitsee konsensus prioriteeteista, joita me asetamme ihmisoikeuksille, oikeuksien kunnioittamiselle. Tämä on aivan ilmeistä EUn kannalta. On aina miellyttävää todeta, että parlamentin jäsenet ovat tällä linjalla todellakin. Yhteistyön stimulointi, aivan niin kuin, niin kuin edustaja Nikolai totesi. Kenties mietinnössä tiettyjä kohtia pitää vielä uudelleen muotoilla niin, että ne ovat helppolukuisempia. Tarkoitus on se, että korostamme sitä, että yhteistyötä tehostetaan ja olemme paremmin läsnä paikan päällä. Tässä ei ole epäselvyyttä. Monet kollegat katsovat, että täytyisi korostaa tiettyjä kohtia enemmän, joista me olemme samaa mieltä. Tämän panin tarkkaan merkille. Edustaja Svoboda, Peterle totesivat, että meillä on intressejä EU-na tällä alueella. Katson, miten voimme korostaa vielä tätä. Totta kai meillä on tällä alueella intressejä, olen täysin samaa mieltä kanssanne tästä. No sitten tietyt seikat, jotka Jegle Vederen suulla nosti esille. Emme kenties lisää tähän uusia kohtia. Ongelmanahan mietinnössä on se, että rajoittuisimme tiettyihin pääkohtiin. Tästä varmasti keskustellaan vielä, mutta pelkään hieman sitä, että, että palaisin näihin seitsemään prioriteettiin. Varna on se, että, että asiat hieman leviävät liiaksi. Tärkeää on korostaa niitä prioriteetteja, joita meillä on liittyen ihmisten oikeuksiin, oikeusvaltioon. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että tilanne arabimaailmassa vaikuttaa luonnollisesti myös tähän kysymykseen. Haluaisin vastata ulkoasian hallinnon edustajalle, joka totesi useaan otteeseen puheenvuorossaan, että Keski-Aasia ei kuulu naapuruspolitiikan alaan, mutta oikeuttaako se sitä, että Euroopan unionilla on tällä alueella toisenlainen politiikka? Minusta tärkeää on se, että ymmärrämme, mitkä ovat arvomme, mitkä ovat prioriteettimme, ihmisten oikeuksien kunnioittaminen, perusoikeudet. Ja totta kai me ymmärrämme, että tämä alue ei kuulu naapuruuspolitiikkaan, mutta Kysehän on nyt meidän strategiastamme ja mitä siinä priorisoidaan, se on tärkeää. Joku puhui, ja tämä on myös mietinnössä mukana, että täytyisi päästä eroon sellaisesta lähestymistavasta, että vain vahvistetaan olemassa olevaa regiimiä, onpa niiden suhtautuminen kansalaisiin mikä tahansa. On aivan oleellista, että tässä korjaamme politiikkaamme. Vielä yksi täsmällinen kysymys, johon haluan vastata. Olen kaikki kommentit kirjannut ja totta kai palaamme niihin vielä, mutta minulle esitettiin suora kysymys. Taisi olla edustaja Peterle, joka mainitsi tämän parlamentaarisen foorumin. Toistaiseksi kyseessä on ehdotus, jonka minä teen. Olen paikan päällä kuullut kansalaisjärjestöiltä, en suinkaan poliitikoilta suoraan, mutta – Äh, olen kuullut ongelmista, jotka liittyvät vuoropuhelun puutteeseen ja näkemysten vaihdon puutteeseen. Tämä ehdotus on sellainen, että saataisiin tällainen parlamentaarinen foorumi Keski-Aasian maiden kanssa. Toistaiseksi tämä ei ole kyseisten parlamenttien tekemä ehdotus siis. Muutoin voimme palata aiheisiin vielä myöhemmin uudelleen. No niin, muistuttaisin vielä aikataulusta, eli tarkistusten ja 6. syyskuuta keskipäivältä, keskustelutarkistuksista 22. syyskuuta, valiokuntaäänestys 4. ja 5. lokakuuta ja täysistunnossa sitten lokakuun kakkostäykkärissä. Eli sitten Siirrymme kohtaan viisi esityslistalta. Eli tämä koskee nyt lausuntoa, joka tehdään kansainvälisen kaupan valiokunnalle koskien EU ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten ulottamista kahdenvälisen tekstilituotteiden kauppaan. Tämä liittyy siis tekstilituotteiden kauppaan ja tämä koskee nyt Keski-Aasian maata, ja tässäkin Kil Nielsen on valmistelija. Tässä on kyse vain teknisestä mukauttamisesta, mutta kuitenkin olosuhteet, joissa puuvillaa tuotetaan tässä maassa, nämä olosuhteet ovat aiheuttaneet meille vähän huolestuneisuutta. Ensimmäinen heinäkuuta Kilnilse julkisti tämän lausunnon, jotta kollegat voivat siihen tutustua ja sitten mahdollisesti tehdä siihen muutosehdotuksia tässä kokouksessa. Menettelyssä tarkoitus oli viitata artikleen, artiklan 110 työjärjestyksestä, ja valiokunta ei voinut muodollisen lausunnon kautta vaikuttaa tähän päätöslauselmaan. Kuitenkin kansainvälisen kaupan valiokunta on juuri tänä aamuna päättänyt, että se luo väliraportin artiklasta 81 työjärjestyksestä. Ja näin ollen voimme laatua, la, laatia lausunnon uudistetun version tästä tekstistä, ottaen huomioon tämä uusi menettely, ja tänään saatte sen sitten sähköpostitse. Eli annan puheenvuoron välittömästi valmistelijalle, ja puhun sitten lopuksi vielä tästä aikataulusta. Teillä on puheenvuoro, Kilis, olkaa hyvä. Mo. Kiitoksia. Niin, tämä lasten pakkotyö on tosiaan Uzbekistanissa laajamittainen ongelma. Sehän on maailman toiseksi suurin puuvillan viejä. Ja tämä koskee lähes kahta miljoonaa koululaista, siis on hyvin valtavaa. Heidän on pakko työskennellä noin kolme kuukautta vuosittain puuvilapelloilla hyvin hankalissa olosuhteissa. Eli täytyy muistaa, että Uzbekistan on vahvistanut kansainvälisen työjärjestön lapsityösopimuksen, mutta täytäntöönpano ei kuitenkaan ole ollut samanlaista. Uzbekistan ei ole kuunnellut kansainvälisiä vetomuksia liittyen sääntöjen rikkomiseen. Ja paikalla on myöskin ollut kansainvälinen tarkkailijaryhmä. Hautalan ja Gomesin kanssa Hiljattain olemme laatineet ulkosuhdehallinnolle kysymyksen, miten allekirjoitetaan uusi tekstiilisopimus EUn ja Uzbekistanin välillä. 5. kesäkuuta Genevessä pidettiin konferenssi ja asiantuntijaryhmä totesi, että valvontaryhmä on menossa maahan seuraavan satokauden aikana, mutta Uzbekistan ei tätä hyväksynyt pakkotyö jatkuu ja lukiolaisten ja muiden lasten on, ollut pakko tehdä työtä suurimmilla puuvilla pelloilla noin 40-45 päivää. Ja he tekevät työtä siis aikana, joka on hyvin hankala heille, koska siellä käytetään kemiallisia tuotteita. Ja nämä lapset palaavat sitten kesälomien jälkeen kes- korjaamaan satoa. Ja tietysti on mahdollista että tämä on hyvin kallista. Nämä erityisluvat maksavat 16 80 dollaria. Ja tähän liittyy uskomatonta tekopyhyyttä valtion taholta, joka yhtäältä toteaa, että me olemme saattaneet lapset työvoiman päätökseen, emmekä tue sitä, mutta sillä on kuitenkin puuvilla kiintiöitä, joita jokaisella alueella pitää tuottaa. Ja kuvernöörillä on kovia paineita, heillä on vastuu sadonkorjuun tuloksista, ja näin he järjestävät pakkotyötä. Tämä ei koske pelkästään lapsia, koska siellä on myöskin opiskelijoita ja virkamiehiä, joiden on pakko mennä työskentelemään, jotta voidaan vastata näihin paineisiin, joita valtioalueisiin kohdistaa. Eli tässä meidän EUn taholta täytyy ehdottomasti torjua tällainen käytäntö. Meidän täytyy muistaa, että tässä nyt on hyvin näkyvästi rikottu kansainvälisiä työsopimuksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Veidere EPPstä. Merci beaucoup. Uh, dear colleagues, um... Uh, let me first of all thank... Kiitos hyvät kollegat. Haluan alkuun kiittää Kiel Nielseniä kovasta työstä tämän lausuntoluonnoksen parissa. Niin kuin kuulitte, hän todellakin on työstänyt kovasti ihmisoikeusulottuvuutta tässä asiassa ja esittelee meille hyvin vahvan kannan, joka koskee sopimustamme tekstiilituotteiden suhteen ihmisoikeusrikkomukset ja työlainsäädännön rikkomukset tässä maassa on saatava loppumaan. Haluaisin huomauttaa ensinnäkin, että Uzbekistanissa on meidän kumppanimme. Me olemme allekirjoittaneet yhteistyö kumppanuussopimuksen ja Uzbekistan on tehnyt yhteistyötä EUn kanssa erilaisten tukiohjelmien puitteissa vuodesta 1996 lähtien. Jos nyt keskeytetään yhteistyö, niin se tarkoittaisi sitä, että me perääntyisimme, luopuisimme niin sanotun soft, pehmeän politiikan välineemme käytöstä. Demokratiakehitys liittyy tähän aiheeseen läheisesti. Meillä on muitakin mahdollisuuksia edistää demokratiaa, kehitystä Uzbekistanissa kuin että keskeytämme tämän välineen käytön. Meillä on turvallisuusintressejä, Afganistanin tilanteen kehittyminen täytyy huomioida. Meillä on sitoumuksia kumppanina, emme voi vain kääntää selkäämme tälle. Tämä aiheuttaisi haittaa myös Uzbekistanin kansalle, kun ajatellaan, miten se vaikuttaisi ihmisiin, jotka ovat mukana puuvillan tuotannossa. Toiseksi, niin kuin tiedämme henkilökohtaisesta kokemuksesta ja ulkoasianhallinnon raporteista, retoriikka ei ole osoittautunut myönteisimmäksi poliittiseksi välineeksi. Näin ollen ei pitäisi käyttäytyä opettajan tavoin ja läksyttää maata jos haluamme olla rakentavia tällä alueella, erityisesti kun kyse on hyvin merkittävistä intresseistä Venäjästä, Kiinasta, tarvitaan ystävällisempää lähestymistapaa. Meidän pitää olla huolissamme äh, tekopyhyydestä, täytyy olla tietoinen myös Venäjän ihmisoikeusloukkauksista. Ei tilanne sielläkään ole hyvä, mutta emme me silti vaadi sitä, että kauppa Venäjän kanssa keskeytettäisiin. Meidän täytyy antaa kunnia myös kumppaneille siitä, mitä ne ovat jo saavuttaneet. Uzbekistan on ottanut askeleita eteenpäin lainsäädännön alalla niin, että pakkotyö ja lapsityö kielletään lainsäädännössä. Meidän on hyväksyttävä kyseinen pöytäkirja niin, että meillä on ehdot sille, että ryhdytään konkreettisiin toimiin lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi, pakkotyön kieltämiseksi ja jos on käytäntöjä, jotka vaarantavat lasten kouluun pääsyn ja turvallisuuden, nämä keskeytetään, lopetetaan. Meillä on ILO ja UNICEFin sopimukset ja tarkkailutyö Uzbekistanin tilanteesta. Tämän pitäisi olla, äh, olla oleellista seurantatyössä. Tämä on oma kantani. Kiitos. Kiitoksia sitten Vigenin SD-ryhmästä. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Puhun varjoesittelijän nimissä. Hänen piti lähteä toisen valiokuntakokoukseen nyt juuri. Tämä on hankala kysymys. Päätös ei ole helppo, mutta meidän kantamme on se, että meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, mitä me valiokuntana ehdotamme. Emme voi yksinkertaisesti osoittaa vihreää valoa tämän pöytäkirjan allekirjoittamisen. Kuitenkaan emme voi hyväksyä kahdenlaisia standardeja suhteessamme kolmansiin maihin. Jos ajatellaan Uzbekistanin ihmisoikeuskysymystä ja erityisesti tätä pakkotyövoiman käyttää lasten osalta, meidän täytyy jatkaa toimintaa Uzbekistanin viranomaisia vastaan. Meidän on vaadittava, että Uzbekistan – mahdollistaa ILOn edustajien vapaan pääsyn kaikille alueille maassa, jotta voidaan tarkastaa tilanne uudestaan ja voidaan todeta tilanne paikan päällä. Uzbekin hallitus kieltää tämän ongelman, mutta meidän käsityksemme mukaan tällainen ongelma on edelleen olemassa, vaikkakin lainsäädäntömuutoksia toteutetaan. Joten tämä on kysymys, joka pitäisi päästä tarkastamaan paikan päällä uudestaan ennen kuin vihreä valo voidaan osoittaa tälle pöytäkirjalle. Toinen tärkeä seikka on asia, jota on kuultu kansalaisjärjestöiltä. Vedenkäyttö Puvillan tuotannossa – tämän niukan luonnonresurssin käyttöä ei voida pitää sopivana. Tässä voitaisiin keskustella ja ehkä saada komission neuvoston mukaan tekemään aloitteita tällä saralla. Tämä on ryhmän kanta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Brock. Dank. Äh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja onnittelut uuden toiminnan johdosta. en tiennyt tästä lapsityöasiasta, josta tässä lausunnossa puhutaan. Ja pyytäisin, että voisimme tutustua tähän kansainvälisen työjärjestön raporttiin, koska tämä kiinnostaa minua. Kun neuvottelemme tällaisten maiden kanssa, myöskin kauppakysymyksissä, meidän täytyy pitää kiinni kansainvälisistä ILO-normeista. Puheenjohtaja, ehkä tästä voitaisiin puhua myöskin puhemiehistössä. Eli meidän pitäisi vähän perusteellisemmin tutustua tähän kysymykseen ja ehkä meidän pitäisi miettiä ihmisoikeusstandardien täytäntöönpanoa ja miettiä yhteistyötä kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa – Tällä tavalla voisimme harjoittaa operationaalista politiikkaa ja katsoa, millaisia vaikutusmahdollisuuksia meillä on tähän asian kansainvälisesti. Tämä olisi mielestäni mielenkiintoista, kun tässä on ILO mukana, että olisi mahdollista, että voisimme todeta, mitkä yritykset EUsta tietävät näistä asioista – ja ostavat ja muokkaavat tätä puuvillaa. Ja myöskin kuluttajan puoli täytyy ottaa tässä huomioon. Eli kuluttajat voivat kulutuskäyttäytymisellä vaikuttaa näihin yrityksiin ja ehkä voisimme katsoa, miten nämä lausekkeet, jotka liittyvät sosiaalisiin ihmisiin ja muihin oikeuksiin, miten ne voitaisiin todellakin saada täytäntöön pannuiksi näiden kauppasopimusten yhteydessä. Ja en tiedä, mitä mieltä tästä olette, mutta ehkä tästä voitaisiin laatia vaikka kansainvälisen kaupan kanssa yhteinen mietintö, jossa puhuttaisiin näiden ILO-standardien kansainvälisestä täytäntöönpanosta ehkä se voisi olla asia, jonka voisimme tehdä tässä valiokunnassa. Ja kiitokset. Merci, Monsieur Brock. Kiitoksia. Me olemme jakaneet tämän ja saatte sen sitten sähköpostitse. Sitten UNICEFin edustajat näissä maissa ovat sitten syyskuussa parlamentissa. Meillä on kokous näiden edustajien kanssa ja se on varmasti mielenkiintoista keskustella heidän kanssaan. Ja sitten voimme vastata tähän Brokin kysymykseen. Eli kansainvälisen kaupan valiokuntaa työstää hyvin paljon näitä normeja. Eli olisi ehkä mielenkiintoista käydä vähän syvällisempää keskustelua, erityisesti lapsityövoimasta. Tästä on tehty tiettyjä aloitteita ja niistä on tehty mietintöjä. Ja sitten seuraavaksi Svoboda saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tukisin edustaja Brokin kantaa, koska monet kansalaiset EU-maissa kokevat, että lapsityövoiman käyttö on suuri ongelma. Heitä huolettaa kovasti se, että teemme liian vähän lapsityövoiman vastustamisesta. Meidän ei pitäisi ajatella tietenkään, että yhdessä jos Eurooppa pystyy lopettamaan lapsityövoiman käytön. Uzbekistanissa sanotaan, että ennen tämä oli järjestetty ja nyt tämä sadonkorju jää perheiden kontolle. No, tietenkään ei voida ehkä puuttua sillä tavalla perheiden toimintaan, mutta että jos tätä järjestelmää kuitenkin tuetaan niin, että koulutkin suljetaan silloin, niin se ei ole tietenkään kestävä tilanne. Yhteinen kokous kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa on ihan hyvä asia. Illon edustajien kutsuminen olisi hyvä lapsityö Uzbekistanissa voisi olla tässä lähtökohtana, mutta sen lisäksi yleisemmin pitäisi pohtia sitä, miten pitkälti perus ilostandardeja noudatetaan kansainvälisissä sopimuksissa, kauppasopimuksissa, erityisesti lapsityövoiman osalta. Miten pitkälti voisimme olla tässä poliittisena todella esimerkkitoimijana? Yhteistyö kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa oli tietysti tässä mielessä varmasti hyvä. Kiitoksia. Eli sitten annan vielä ulkosuhdehallinnon edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam Chairman, just briefly to address the issue. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti käsittelen lapsityökysymystä. Kenties kollega komissiosta haluaa käyttää myös puheenvuoron. Totta kai ihmisoikeustyö on keskeistä Keski-Aasian kanssa tehtävän Äh, yhteistyön kanssa. Me käymme jatkuvaa vuoropuhelua äh, tässä kysymyksessä ja niissä käsitellään myös lapsityöongelmia. Tämä pätee Uzbekistaniin, mutta myös muihin maihin. Voimme yhtyä huoliin jatkuvaan lapsityöhön turvautumiseen Uzbekistanissa. Tämä aihe on, on otettu esille ihmisoikeusvuoropuhelussa viime, viimeisimmän kerran kesäkuussa ja heinäkuussa Brysselissä kokouksessamme. Olemme kehoittaneet Uzbekistania tekevään läheistä yhteistyötä ILON ja UNICEFin kanssa. On hyvä, että UNICEF aiotaan kutsua parlamenttiin, koska meidän käsityksemme mukaan UNICEFille on annettu pääsy tarkkailla sadonkorjuuta Eli silläkin on mahdollisuus tehdä Uzbekistanin, Uzbekistanin kanssa yhteistyötä tässä kysymyksessä. Tiettyihin toimiin on ryhdytty toki Uzbekistanissa tilanteen parantamiseksi. On hyväksytty lainsäädäntöä, jotta ilon yleissopimukset voidaan panna. Muutoksia on tehty kansalliseen lainsäädäntöön. Erityisesti on korostettu työnantajien vastuuta. On myös tarkoitus perustaa työryhmä pakkotyön ja lapsityön poistamiseksi totta kai lainsäädäntö täytyy panna. Olemme saaneet raportteja kentältä niin, että kokonaismäärät lapsien suhteen, jotka ovat töissä pelloilla, olisivat laskeneet. Totta kai usbekkejä täytyy kehottaa sallimaan ilon vierailut tarkkailutoiminta niin, että tässä kysymyksessä on, vaikeassa ongelmassa päästäisiin eteenpäin. Tarvitsemme kokonaisvaltaista näkemystä, poliittista dialogia ja apua. On keskeistä puuttua tähän ongelmaan ja vaatia tilanteen parantumista. EUn tekninen apu nimenomaan keskittyy maaseutualueisiin ja maaseutuongelmiin, maanviljelyksen ongelmiin koulutuskysymysten ohella. Uzbekistan on vahvistanut oman halukkuutensa tehdä yhteistyötä EU-ohjelmien puitteissa maaseudun kehittämiseksi. Se sisältää uudistusehdotuksia ja sen, että lapsityöongelmaan puututtaisiin tehokkaammin. Tässä yhteydessä paras lähestymistapa on saada Uzbekistanin viranomaiset sitoutumaan siihen, että tilannetta parannetaan jatkossakin. Totta kai täytyy olla läheistä yhteistyötä ILON kanssa. Tämän kommentin esitämme jatkossakin. Tiettyihin askeliin on jo Uzbekistanissa ryhdytty, on jo ryhdytty ja mielestämme rakentava yhteistyö on paras etenemistapa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä saat loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin kertoa kollegoille, että monen kertaan olen käynyt intavaliokunnassa ja keskustellut siellä – kollegoiden kanssa. Ja täsmentäisin vielä, että tällä hetkellä emme halua torjua tekstilisopimusta ja että Intan esittelijä pyytää, että nämä tulokset valvontamatkalta julkistettaisiin ja ottaisimme siihen kantaa. Eli vaadimme, että tarkkailu valtuuskunta lähetetään Uzbekistaniin ja odotamme, että että nämä tulokset sitten julkistetaan. No sitten UNICEFista vielä. Minä tapasin UNICEFin edustajia Uzbekistanissa ja tiedän, millaista työtä he tekevät tällä alueella UNICEFin kanssa. Ja tämän työn kautta on saatu vähennettyä lapsityövoiman käyttöä ja on saatu parannettua tuotannon tehokkuutta, siis aikuisten työtä on tehostettu ja näin lapsia ei enää tarvittu. Ja halusimme siis tavata UNICEFin edustajia. Ja jos teille sopii, niin ehdottaisin, että järjestämme mini kuulemisen, jossa mukana olisi ihmisoikeuksien alivaliokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta. Me voisimme kaikki tehdä yhdessä jotain tämän lapsityövoiman osalta, ja tämän kautta voisimme saada eteenpäin asioita. Edistystä on tapahtunut eräällä tietyllä alueella, Tiedä, mitä työtä on tehty UNICEFin kanssa, mutta mielestäni meidän ei pidä luopua tästä asiasta ja meidän täytyy korostaa ja painostaa tässä asiassa, jotta tilanne edistyisi. Ja meidän täytyy vielä korostaa vastuullisuutta, jota hallituksella on näissä kysymyksissä. Se on vähän kaksinaamainen sano, että olemme hyväksyneet kiellon. Puhun siis tästä tekopyhyydestä korkeammalla tasolla, ja meidän täytyy ehdottomasti saada sellainen tekopyhyys loppumaan. Eli jos teille sopii, niin mielestäni olisi mielenkiintoista järjestää tällainen kuuleminen yhdessä näiden mainitsemieni valiokuntien kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Eli muistutan vielä tästä aikataulusta. Eli sitä käsitellään täysist- ennen täysistuntoa. Aikataulu on seuraava. Eli tarkistukset vain englanniksi ja määräaika 6. syyskuuta puoleen päivän mennessä keskustelu ja valiokunnassa 12. syyskuuta Strasbourgissa ja sitten 22. äänestys Intavaliokunnassa ja sitten täysistunnossa tämä on lokakuun kakkostäykkärissä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli ulkoasian valiokunta on toiminut budjettivaliokunnan kanssa vuonna 2012 budjettimenon yhteydessä. Munith on laatinut lausunnon. Tästä äänestetään 12. syyskuuta Strasbourgissa. Ja tässä on tarkistuksia vuoden 2012 budjettiin, joista äänestetään iltapäivällä. Eli Muniz saa 10, vuoden, 10 minuutin puheenvuoron sen jälkeen varjoesittelijät. Olkaa hyvä. Niin, hän ei kuunnellut minua. Niin Muniz. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelin tässä vielä tästä budjettiasiasta. Eli kiitoksia kaikille kollegoille ja muiden ryhmien edustajille, jotka ovat olleet mukana tarkastusten laatimisessa ja rakentavasti vaikuttaneet näihin tarkistuksiin ja myöskin äänestyslistaan ja siihen, että olemme nyt luoneet johdonmukaisen lausunnon, Siinä on mukana poliittiset painopistealueemme, kuten ne hyväksyttiin toukokuussa. Ja siinä on myöskin rajoituksia budjettiin, joita nyt täytyy tällä hetkellä toteuttaa. Ja budjetti, neuvostohan on rajoittanut budjetin kasvua 2,02 prosenttiin ja absoluuttisin luvuin komission ehdotus on supistunut yli 3,6 miljardia maksumäärärahoina. Eli tämä nyt on budjetin tilanne, joka meillä on ulkoasian valiokunnasta tullut ja ulkosuhdehallinnossa tämä tilanne on johtanut siihen, että sitoumus, maksusitoumusmäärärahat ovat supistuneet yli 200 miljoonaa verrattuna komission ehdotukseen. Ja kun ajatellaan prosentteja, tämän vuoden budjettiin. Lisäys on 52 prosenttia maksusitoumusmäärärahoina ja maksut ovat supistuneet 2 prosenttia. Toimielimet ovat olettaneet, tämä valiokunta myöskin, että meillä on uusia painopistealueita, jotka liittyvät Pohjois-Afrikan maiden demokratiakehitykseen. Meidän täytyy liittää nämä säästötoimet uuteen rahoitustilanteeseen – Välimeren tilanteeseen ja prioriteettipolitiikkaan, niin, niin kuin ne on määritelty valikunnassa toukokuussa. Ja mielestäni meidän täytyy pitää kiinni näistä sitoumuksista ja komission kanta tässä asiassa, sehän toteuttaa tätä politiikkaa. Sen pitää vielä puhua näistä määrärahoista, kuinka paljon niitä tarvitaan kullekin politiikan alalle. Ja mielestäni meidän ei pidä jättää huomiota komission kantaa erityisesti pitkissä hankkeissa ja teknisissä hankkeissa. Komissio tietää, kuinka paljon varoja tarvitaan, millaista kokemusta on näiden määrärahojen hallinnoinnista ja niin edelleen. Eli meillä on nämä neljä elementtiä, uudet varat, vähemmät varat, uudet menot ja meidän täytyy tukea ulkopolitiikan prioriteetteja ja sitten komission kantaa budjettiin. No tietysti me tarvitsemme uusia kuluja välimertä varten. Se on uusi prioriteetti tälle valiokunnalle ja parlamentille, mutta täytyy myöskin muistaa, että EUn uskottavuus kansainvälisenä toimijana ja tämän valiokunnan ja tämän parlamentin uskottavuus olisi kyseenalainen, jos emme pysty pitämään kiinni äh, sitoumuksista ja painopistealueista, joista on sovittu aikaisemmin. Eli me emme voi korvata prioriteetteja toisilla ja jättää sitten rahoitus vanhojen prioriteettien osalta koska on tullut uusia painopistealueita. Meidän täytyy muistaa tämä, kun teemme leikkauksia, joita neuvosto tällä hetkellä suunnittelee. No sitten on kriteereitä, jotka varmaan ovat kaikille sopivia. Ne ovat mielestäni objektiivisia, eli voisimme tehdä tarkistuksia. Ensinnäkin kohdat, joista komissio on katsonut, kuinka paljon määrärahoja tarvitaan eri hankkeisiin ja jotka eivät ole osa painopistealueita ulkoasian valiokunnassa, kuten totesimme toukokuussa. Meidän on pidettävä kiinni näistä luvuista, joita on komission budjettiehdotuksessa, ja näin voimme palauttaa tämän budjettiluonnoksen näiltä osin. Ja toiseksi kohdat, jotka liittyvät painopistealueisiin, joista ulkoasian valiokunta on puhunut, meidän on vielä puhuttava vuonna 2001 lukemista niissä tapauksissa, joissa nämä lukemat olivat suurempia kuin komission ehdotuksessa. Ja joissain tapauksissa näitä lukemia on sitten neuvostossa supistettu, jotta voidaan rahoittaa näillä varoilla uusia painopistealueita, eli siis Välimeren aluetta. Meidän täytyy olla selkeitä ja tukea korkeinta lukemaa, eli vuoden 2011 lukumat mikäli niin ne ovat suuremmat kuin komission ehdotus. Sitten toinen kriteeri, joka on keskeinen, ja sitten puhun vähän konkreettisesti tämän äänestyslistan ja tarkistusten sisällöstä. Eli meidän täytyy mahdollisimman pitkälti heijastella kantoja, jotka parlamentissa hyväksyttiin liittyen tämän valiokunnan päätöslauselmiin ja mietintöihin, ja puhun nyt vetomuksesta lähet käyttää ulkosuhdehallinnon valtuuskuntia ja sitten tarkistukset, jotka liittyvät ulkosuhdehallinnon toimintaan. Kollega Gualteri ja muut muista ryhmistä. Ne ovat keskittyneet täsmällisemmin näihin asioihin, mutta mielestäni meidän täytyy osoittaa, millainen suunnitelma on täytäntöönpanon osalta ulkosuhdehallinnossa ja siitä, miten laajennetaan EUn edustustoa. Ja tulee näihin valtuuskuntiin on jatkuvasti pyydetty, että avattaisiin uusi edustusto Persianlahden maissa. Tästä puhuttiin maaliskuussa tänä vuonna. Nämä varat on nyt reservissä, jotta meillä olisi ainakin jonkinlainen kannustin komissiolle valmistella näihin asioihin liittyviä päätöksiä. Kriteerien toteuttaminen tarkistuksissa on johtanut siihen, että esittelijä vastustaa tarkistuksia, joissa supistetaan määrärahoja prioriteettikohdista, joista on puhuttu tässä valiokunnassa, tai joissa supistetaan vuoden 2011 lukemia samoissa kohdissa, jotka eivät ole prioriteetteja, mutta jotka valiokunnalle ovat kuitenkin tarpeellisia. No sitten meidän täytyy myöskin vastustaa tarkistuksia, jos halutaan lisätä kohtuuttomasti tiettyjä budjettikohtia, jotka saattavat olla tärkeitä poliittisesti, mutta joilla kuitenkaan ei ole mahdollisuuksia mennä läpi budjettivaliokunnassa. Ja tässä mielessä kyseessä on myöskin tämän valiokunnan arvovalta, jolla pitää olla jonkinlaista valtaa näissä asioissa. No sitten on pilottihankkeita, joista on, joista on sovittu eri poliittisten ryhmien välillä. Ja sitten vielä, jos on hiukan lisää aikaa, voin kertoa, mitkä ovat nämä kohdat ja tarkistukset ensimmäisessä ryhmässä, eli niissä kohdissa, joissa palautetaan summat joita komissio on ehdottanut. Ensinnäkin siellä on ehdokasmaiden auttaminen ja me tuemme tarkistuksia, joissa palautetaan tämä budjettiesitys, joka on suurempi kuin vuoden 2011 budjetti. Ja vastustamme niitä, joilla supistetaan näitä luonnoksen ehdotuksia. Sitten alueelliset horisontaaliset ohjelmat, me myöskin tuemme sitä, että palautetaan tämä lukema, joka on suurempi kuin komission ehdotus, eli tarkistukset Salafrankalta ja esittelijältä. Eli 5078 on yksi tarkistus. Voitte tarkistaa näitä sitten näissä konkreettisissa kohdissa. Sitten budjetti, joka liittyy yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa. Kriisiin reagointi, biologiset, kemialliset ja ydinvoimavaarat. Sitten yksi kysymys, joka, josta on puhuttu paljon ja joka on aiheuttanut vähän kiistanalaisuutta, liittyy Afganistanin jälleenrakennusapuun. No, me haluamme palauttaa komission ehdotuksen ja vuoden 2011 budjetin. No sitten tässä on yksi tarkistus, jos, joka on saanut tukea eri ryhmistä ja jossa halutaan 50 miljoonaa lisää sille, että opiumsatoja korvataan muilla viljelyksillä. Ja tämä, tässä on pyydetty 50 miljoonaa ja nyt kun olemme tässä budjettitilanteessa, mielestäni Tällaista ei millään, missään tapauksessa voida saada läpi budjettivaliokunnassa, eikä tätä edes voitaisi hallinnoida komissiossa seuraavina vuosina, jos tällainen ehdotus menisi läpi. Eli minulla on tarkistus, jossa pidettäisiin kiinni vuoden 2011 budjetista, joka on 5 miljoonaa suurempi kuin neuvoston ehdotus. Ja näin näissä kommenteissa selityksissä on puhuttu sitten tästä tarkistuksesta, ja osa näistä määrävaroista menisi opiumin korvaavaan viljelykseen. Eli meidän ei pidä tällaista kohtuutonta lisäystä budjettiin, vaikka tästä politiikasta olemmekin samaa mieltä. No sitten yhteistyö Irakin, Iranin ja Jemenin kanssa – haluamme pitää kiinni komission ehdotuksesta. Siinä on kolme miljoonaa enemmän kuin neuvoston ehdottomassa leikkauksessa. Sama koskee Aasian kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluaisimme pitää kiinni budjettiehdotuksesta, vaikka vuonna 2011 se lukema oli korkeampi, mutta tässä tapauksessa Aasian kanssa tehtävä yhteistyö ei ollut painopistealue, josta sovittiin tässä valikunnassa toukokuussa. No sitten prioriteetit, joista komissio on puhunut Siinä puhutaan vaalitarkkailusta. Komissio ja neuvosto haluaisivat supistaa tätä kolme miljoonaa ja parlamenttihan on tukenut vaalitarkkailumissioita vuonna 2011 ja vuonna 2012 budjetin pitäisi olla vähintään sama kuin tänä vuonna. Ja siksi tuemme tarkistuksia Lambsdorffilta ja omaa tarkistustani. Eli haluamme pitää kiinni ainakin tästä budjetista. Sitten toinen asia, joka on kiistanalainen, eli Palestiina ja tuki UNRUAlle. Sekä komissio että neuvosto ovat ehdottaneet 100 miljoonan leikkausta verrattuna vuoden 2011 budjettiin. No, tässä valiokunnassa ja eri poliittisissa ryhmissä on sopimus siitä, että meidän täytyy pitää kiinni tästä budjetista rauhanprosessissa. Meidän täytyy tukea pakolaisia ja Palestiinan viranomaisia, ja kokemukset ovat osoittaneet, että vähimmäismäärä on 300 miljoonaa euroa, ja reaali summa, joka kuluu, on 350 miljoonaa euroa. Alukehitysvaliokunta maanantaina hyväksyi 350 miljoonan euron lisäyksen, ja me tuemme tarkistuksia, joissa pyydetään lisäystä näille varoille Tähän, tästä on tehty neljä eri tarkistusta. Sitten on yksi tarkistus, ja haluaisin nyt selittää sitä eri poliittisilta ryhmiltä, joissa pyydetään, että jaettaisiin kahteen kohtaan tämä tuki UNRWAlle ja Palestiinan viranomaisille, eli toinen viranomaisille ja toinen palestiinalaisille pakolaisille. Me olemme kuulleet ulkoasian valiokunnan sihteeristöä ja UNRUAN ja komission kanssa. Olemme halunneet tietää, mikä on komission kanta tähän asiaan, että tämä budjettikohta jaettaisiin kahtia. Ja kovin paljon intoa tähän asiaan ei ole. Meillä on sopu ja meillä on hyvät suhteet Palestiinan viranomaisten kanssa, eikä ole mitään tarvetta tehdä tällaista kahtiajakoa. Ja aikaisemmin nämä, tämä oli olemassa ja sitten ne yhdistettiin yksinkertaistamissyistä. Ja tällä tavalla helpotettiin myöskin näiden määrärahojen maksatusta. Toisaalta tämä tarkistus, jossa pyydetään, että tämä kohta jättäisiin kahtia, siinä pyydetään myöskin, että leikattaisiin, jota neuvosto on ehdottanut, eli 200 miljoonaa euroa leikkausta. Ja näistä syistä tämä jako nyt ei ole kovin hyvä toiminnan kannalta, eikä tämä myöskään ole mikään UNRUAN pyyntö. Ja koska tässä ei ole lisätty näitä määrärahoja, kuten olemme pyytäneet moneen otteeseen, ja tästä syystä, vaikka kyse onkin eri ryhmien tarkistuksesta, kuitenkin vastustaisin tätä tarkistusta. Jos tulevaisuudessa halutaan jakaa kahtia budjettikohta, meidän pitää käydä vähän suurempaa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa. Ja tämä on myöskin kanta, joka on UNRUAN edustajilla Brysselissä. No tietysti voidaan aina löytää tapoja parantaa rahoitusta näiden hankkeiden osalta. Eli tämä oli kantani, joka on äänestyslistalla, mutta vielä yksi poliittinen kommentti liittyen tähän ja Palestiinan viranomaiseen ja UNRUAN. Eli meidän ei pitäisi laittaa kaikkia varoja reserviin, koska meidän täytyy auttaa nyt tässä Lähi-idän rauhanprosessissa ja meidän täytyy auttaa palestinalaisia pakolaisia paremmin. Ja tässä onnistutaan paremmin, jos me annamme varoja nyt tämän tilanteen hoitamiseen. No tämä nyt oli yksi lisäys Tätä nyt ei voida tehdä budjetin puitteissa, emmekä voi budjetilla leikkiä, mutta ehkä tulevaisuudessa meidän täytyy miettiä hiilikuvituksellisempia keinoja, eikä pelkästään pitää kiinni tästä avusta, jolla nämä ihmiset pysyvät nyt hengissä tässä tilanteessa, joka on kestänyt jo vuosikausia eikä ole kehittynyt. Sitten IFI Plus-väline. Pidämme kiinni näistä 17 miljoonasta vuodelta 2011 Salafrankalta ja minulta on tarkistukset tähän tässä asiassa. Ja sitten yhteistyö latinalaisen Amerikan kanssa. No täytyy myöskin tätä selittää vähän pidemmin. Tässä kohdassa on nyt tuplaleikkaus. Ensinnäkin on 25 miljoonaa on supistettu budjettia tämän vuoden budjettiin äh, verrattuna. Ja tässä budjetissa 2011 on uudelleen määrätty 26 miljoonaa varoista, jotka oli jo määrätty. Ja ehkä Brock ja hänen kaverinsa voisivat puhua hiukan hiljempaa. Eli tässä on uudelleen määrätty 26 miljoonaa euroa, jotka oli jo määrätty vuodelle 2011, ja näin ollen niitä ei ole voitu käyttää latinalaisen Amerikan kohdassa. Ja ne on sitten määrätty Välimeren kulujen kattamiseen. Eli 375 miljoonaa, jotka hyvättiin vuoden 2011 osalta. Ja nämä määrät hyväksyttiin, koska sekä komissio että me katsoimme, että tämä määrä oli tarpeen, jotta voidaan kattaa latinalaisen Amerikan tarpeet. Tätä on nyt supistettu 352 miljoonaan tällä oikaisukirjelmällä, jonka komissio esitteli. Eikä tässä nyt ole mitään johdonmukaisuutta, koska prioriteetit, joista puhuttiin budjetin osalta ja komission kanssa näistä on puhuttu, ne eivät ole muuttuneet, mutta näitä summia on muutettu ilman, että prioriteetit ovat muuttuneet. Mehän tiedämme, että säästötoimia täytyy tehdä, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on prioriteettikohta tälle valiokunnalle ja me olemme tehneet nyt tarkistuksia siksi, että palattaisiin vuoden 2011 budjetin tasolle ja sitten tämä, tässä on 26 miljoonaa, jotka on määrätty uudelleen kuulematta Euroopan parlamenttia, tai ainakaan tätä valiokuntaa, tai budjettivaliokuntaa, mutta pyydämme, että nämä 26 miljoonaa määrättäisiin takaisin sen jälkeen, kun on otettu pois tästä budjetista. Tämä ei ole pelkästään latinalaisen Amerikan puolustamista. Minä olen espanjalainen ja vähän niin kuin meillä on tietysti erityissuhde latinalaisen Amerikkaan, mutta kyse nyt olisi siitä. Me olemme pyytäneet, että saisimme budjetin enemmän tehokkuutta, mutta joustavuus ei voi olla mielivaltaista, vaan meidän täytyy ottaa huomioon kattamattomat tarpeet saman budjettikohdan osalta ja tietyn alueen osalta. Eli emme kiellä sitä, etteivätkö suhteet Venezuelan kanssa olisi sellaisia, että voitaisiin kunnolla täytyy panna näitä määrättyjä varoja, mutta varat, joita ei voida käyttää Venezuelassa, ne täytyy sitten määrätä uudelleen jollekin uud- muulle alueelle maailmassa. Jos on kattamattomia tarpeita Latinalaisessa Amerikassa, meidän täytyy ensinnäkin katsoa, pitäisikö ne määrätä esimerkiksi tässä tapauksessa Venezuelan tai muissa tapauksissa silloin, kun ei ole riittävästi kapasiteettia käyttää näitä varoja. Eli jos jossain maassa ei ole mahdollisuus käyttää näitä varoja. Sen täytyy katsoa, millaisia mahdollisuuksia on muissa maissa. Ja tällä tavalla voitaisiin toimia joustavasti, eli voitaisiin vähän liikkua yhden budjettikohdan sisällä. Ja myöskin täytyy katsoa, miten tätä joustavuutta sovellettaisiin muissa budjettikohdissa ja muiden alueiden osalta. Mutta kaikki siirrot tai kaikki muutokset näiden määrien osalta, joista on sovittu parlamentissa eri kohdissa, niistä täytyy etukäteen keskustella ja keskustella niistä asiaan liittyvien valiokuntien kesken. No, puhun tästä nyt sitten vielä siitä, että komission suunnitelma rahoitusnäkymän loppuun asti, 750 miljoonaa, joita on vaadittu, jotta voidaan rahoittaa uusia painopistealueita Välimeren alueella. Tänä vuonna on amerikkalainen ensi vuonna kyse on vakausvälineestä, kahden vuoden kuluttua kyse on kehitysvälineestä. Eli meidän täytyy nyt noudattaa näitä prioriteetteja, joista on sovittu tässä valiokunnassa, mitä tulee näiden budjettikohtien sisäisiin siirtoihin. No sitten meillä on neljä valmistelevaa tointa tai pilottihanketta, joista on sovittu eri poliittisten ryhmien välillä – Teillä on näistä paperit edessänne ja myöskin me olemme soveltaneet, ja toivottavasti saan tähän tukea myöskin valiokunnalta, eli tarkistus, joka liittyy näin geo- maantieteellisiin kysymyksiin. Tässä on mukana ONU Naiset-hanke. Se on laatimassa tätä uutta rakennetta YKssa. Ja tämä noudattaa täysin parlamentin kantaa, eli sitä, että edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. No sitten tuemme myöskin tarkistuksia, joita on tullut Gomesilta ja muilta edustajilta, ja jotka liittyvät lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja haluaisin vielä kiittää sihteeristöä, Rafaele Luise, avustajani, ja valiokunnan jäsenet, jotka ovat olleet yhteydessä minuun ja joiden kanssa olen ollut laatimassa tätä lausuntoa. Ja tietysti haluan kiittää kaikkia varjoesittelyitä ja muita jäseniä, jotka ovat tarkistuksilla ja muuten vaikuttaneet tämän lausunnon laatimiseen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi varjoesittelijät, eli ensimmäisenä Salafranca IPPstä. E Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle tästä työstä. Hän on erittäin hyvin ja yksityiskohtaisesti puhunut näistä haasteista, joita on ensi vuoden budjetin osalta, kun ajatellaan tämän valiokunnan tilannetta. Poliittisena ryhmänä haluamme sanoa, että me olemme tyytyväisiä tähän yleiseen sävyyn tässä mietinnössä, jonka esittelijä nyt esitteli. Eli haluamme pitää kiinni määrärahoista, joita on annettu naapuruspolitiikkaan etelässä ja idässä. Eli mielestäni tämä on ihan oikein, kun ajatellaan Palestiinankin tilannetta – ja kun ajatellaan liittymistä valmistelevaa välinettä ja muita kysymyksiä, jotka tulivat nyt esille tässä alustuksessa. Me emme vastusta sitä, että pidetään kiinni määrärahoista, jotka liittyvät kaikkeen, joka liittyy vaalitarkkailuun. Ja haluaisin vielä korostaa tässä, ja nyt puhun ulkosuhdehallinnon nimissä, että minä itse viime vuonna – esittelijänä tästä valiokunnasta halusin, että lisättäisiin määrävaroja enemmän kuin komissio esitti. Ja ulkosuhdehallinnon pitäisi olla hyvin tarkkaavaisena, kun kyse on prioriteeteista liittyen vaalitarkkailumissioihin, joita tämä parlamentti on ehdottanut. Viime vuonna meillä oli huono kokemus, ja itse puhuin tästä henkilökohtaisesti Ashtonin kanssa, ja on ihan loogista, ja parlamentti, hän toimii myöskin budjettiasioissa, että sen pyynnöt vaalitarkkailujen suhteen otettaisiin huomioon. Sitten puhuisin puheenjohtaja vielä siitä, että lähettäisiin valtuuskuntia yhdistettäisiin arabikuntiin. Tämä on hyvä aloite. Esittelijä puhui nyt tästä Iranin toimiston avaamisesta ja päätöksistä, joita on aikaisemmin hyväksytty parlamentissa – No, milloin on hiukan kyllä epäilyksiä oman ryhmämme puolesta siihen, miten näin eksplisiittisesti voitaisiin puhua valtuuskunnan avaamisesta Teheranin. No nyt kun oli tämä arabikevät, meidän täytyy olla vähän varovaisempia näissä kysymyksissä. En nyt sano, etteikö näin pitäisi tehdä, mutta mielestäni tämä sanamuoto, joka täytyy nyt löytää näissä kohdissa, niiden pitää olla vähän varovaisempia. Ja ehkäpä meidän pitäisi viitata päätöslauselmiin, jotka Euroopan parlamentissa on aikaisemmin hyväksytty liittyen tämän valtuuskunnan avaamiseen. Mutta näin täsmälleen muoto ei ole poliittisesti järkevää tällä hetkellä. Ja sitten puheenjohtaja, meidän poliittinen ryhmämme kannattaa Walterin tarkistuksia, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon. Enkä ymmärrä, miksi tämä päätöslauselmaesitys, joka täytyy liittää kun äänestämme näistä lukemista, miksei tästä ole keskusteltu samaan aikaan. Päätöslausemaanhan liittyy näitä lukuja. En tiedä, onko tässä ollut ajanpuutetta, mutta joka tapauksessa meidän täytyy nyt äänestää tästä. Ja nyt olisi ollut hyvä ottaa huomioon yksi asia, joka on mielestäni tärkeä. Eli kun otetaan huomioon, millaista kehitystä nyt on tapahtunut Libyassa, olisi hyvä ehkä jos pitäisimme kiinni budjetissa tietystä joustavuudesta, jotta voisimme ottaa huomioon huolenaiheita, joita komissiolla on, kun ajatellaan tätä siirtymävaihetta Libyassa. Eli yleisesti ottaen, puheenjohtaja, nämä ovat aiheet, joista haluaisin puhua ryhmäni nimissä. Me tuemme myöskin sitä, että pidetään kiinni määrä, maksumäärärahoista, joita liberaalit ovat e-, esittäneet liittyen rajat ylittävän yhteistyöhön. Ja tämä hanke jota esitteli ehdotti, on tyydyttävä. Siinä on tietyllä tavalla myönteinen vastaus huolenaiheisiin, joista minun poliittinen ryhmäni on puhunut. Kiitos. Merci, monsieur. Euh. Kiitoksia, Salafranca. No sitten Muniz varmaan tähän vastaa osittain, mutta tämä asia nyt otettiin erikseen, koska tarkistusten osalta tämä tilanne oli tiukempi ja meillä ei ollut riittävästi aikaa keskustella, mutta Muniz voi sitten selittää tästä vielä kohta. Seuraavaksi puheenvuoronsa Jäätteenmäki Aldesta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Mukava nähdä teitä kaikkia. Toivon, että kaikilla on ollut mukava kesä ja että innokkaana ollaan valmiita lähtemään töihin. Kaikki näyttävät jotenkin vähän erilaiselta, eivät ehkä yhtä stressaantuneelta kuin tuossa kesäkuun loppupuolella. No minäkin haluaisin kiittää esittelijä monisia loistavasta työstä. Minä ja ryhmäni mielellämme tuemme useita tarkistuksia. Haluaisin viitata joihinkin niistä. Useat Palestiinaa koskevat tarkistukset niiden osalta toivoisin, että saamme aikaan kompromissin, jos otettaisiin huomioon se, että tarvitaan riittävä rahoitus. Ja sitten tarkistukset, jotka liittyvät EU-lähetystön perustamiseen Iranissa. Olen edustaja Salafrankan kanssa kyllä samaa mieltä. Minäkin haluaisin painottaa sitä, että ryhmässäni ei mitenkään erityisesti vastusteta tuota ajatusta, mutta en ole vakuuttunut siitä, että budjettimenettely on nyt oikea tie jatkaa, erityisesti Iranin kaltaisessa maassa. Siis lähetystön perustaminen Iranin on kyllä vakavan poliittisen harkinnan kohteena oleva asia. Mielelläni kuulisin ulkosuhdehallinnon kantaa tässä yhteydessä. Jos täällä on joku, niin olisi mielenkiintoista kuulla jo tänään tästä aiheesta lisää. Haluaisin myös painottaa sitä, että kun talouskriisi on päällä ja budjetit tiukoilla, niin parlamentinkin tehtävä on, samoin kuin neuvoston, että EUn budjetti voi kasvaa ainoastaan maltillisesti. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomionne joihinkin budjettikohtiin, jotka liittyvät tukeen ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille. Luvut käsittääkseni perustuvat monivuotisiin rahoituspuitteisiin, mutta jos ehdokasmaiden vastaanottokyky ei kasva samaa tahtia jo rahoituksen kanssa, niin mielestäni meidän pitäisi miettiä vähän uudestaan näitä sitoumuksia koko kysymyksiä. Sitoumuksista on pidettävä kiinni kyllä, mutta niiden on perustuttava aito tarpeeseen. Tässä kaikki. Kiittäisin jälleen kerran hyvin suunnasta yhteistyöstä. Kiitoksia. Ja sitten sitten seuraavaksi Arlakki. Thank you. Thank you, Mr. President. Uh, while uh, I thank uh, our colleague Munir. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän luonnollisesti kollega ja uh, tästä esityksestä. Kuitenkin haluaisin korostaa tiettyjä seikkoja. Yksi näistä on Palestiina. Tuen vahvasti nykyisiä budjettivaroja. Meidän täytyy osoittaa konkreettista solidaarisuutta ja tukea ja tukea unionin toimintaa tällä alalla. Nämä varat on oltava täysin käytettävissä. Korostan kovasti tätä tarvetta. Meidän uskottavuutemme on kyseessä, aivan erityisesti kun puhumme näin konkreettisista kysymyksistä. Sama pätee Afganistaniin. Olen tehnyt tarkistuksen, jossa on 27 allekirjoitusta eri poliittisista ryhmistä, koska monet kollegat ovat pyytäneet Afganistan mietinnölle jonkinlaista seurantaa. Meillä on laadittuna uusi Afganistan strategia ja vaihtoehtoinen lähestymistapa Afganistaniin. Uskottavuustesti on nyt kyseessä sen suhteen, miten parlamentti toimii. Laitammeko me rahaa sen tueksi, mitä me vaadimme ja mitä me sanomme? Unionin prioriteettina on se, että, että näillä tapahtumilla ei saa olla vaikutuksia EUn budjettiin toistan vielä tarpeen hyväksyä tämä tarkistus. 50 miljoonaa yhteen pääkohteeseen ei suinkaan ole suuri luku, etenkin kun otetaan huomioon tämän summan vaikutus koko rauhan prosessiin ja jälleenrakennushankkeeseen Afganistanissa. Pyydän kollegoita osoittamaan konkreettista tukea tälle. Uskon, että Euroopan unionin budjetissa on riittävästi liikkumavaraa tälle pienelle muutokselle. Budjetti ei ole täydellinen väline. Siinä on edelleenkin tiettyjä absurdeja piirteitä. Me edelleenkin annamme rahaa rikkaille maille, annamme eh, tukea tarpeettomille toimille. Budjetissa on järkeistämisen kyllä varaa ja täytyy keskittyä prioriteetteihin, kuten Palestiina ja Afganistania ja niin edelleen. Tämä on äärimmäisen keskeistä niin, että uskottavuutta voidaan mitata myös tällä tavoin. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Gomez, mutta pyytäisin, että puhutte hiukan lyhyemmin, koska alamme olla aikataulusta jäljessä. Eli Gomez, olkaa hyvä. Thank you, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kollega Munisia todella loista työstä. Hän on myös alustanut aihetta hyvin perinpohjaisesti tänään. Haluaisin myös kiittää siitä, että hän todella on ottanut huomioon jotkut minun erityisistä ehdotuksistani liittyen tukeen YK toimille, jolla vastustetaan naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kovasti tuen hänen Palestiinan lähestymistapaansa. Samoin Iranin osalta. Totta kai olen sitä mieltä, että lähetystön avaamispohdinnat ovat budjettiin liittyvä, mutta ei niitä toteuteta, jos budjetissa ei ole varoja, joten siinä mielessä on kyllä hyvä tässä varautua siihen. Ei tältä pohjalta lopulta tehdä edistymispäätöstä, mutta jos varat on, niin korkeudusta Astonilla on paremmat mahdollisuudet tässä edetä. Lopulta viittaisin kohtaan kuusi tässä lausunnossa. Meidän on huolehdittava siitä, että kehityspolitiikka on johdonmukaista. Tämä on ala, jolla meillä on jatkuvasti suuria ongelmia. EU-tuen suuri vastaanottajan Etiopia. Meillä on ollut kehitysvalikunnan kanssa kuulemistilaisuus ja siellä saatiin ihmisoikeus kertomus, jossa sanottiin, että EUn tukea väärin käytetään. Sitä käytetään, jotta tuettaisiin nyt vallassa olevia sortamaan Etiopian kansaa. Tätä tukee myös elokuva, joka nähtiin BBCllä. Elokuussa mielelläni lähetän linkin kollegoille tietenkin, kun se näytettiin elokuussa, niin maat eivät sitä nähneet, mutta todella siinä selkeästi osoitetaan samat asiat kuin mitä Human Rights Watch on esittänyt. Tätä ei voi jättää huomiota. Kyse on kehitysavun vastaanottajasta, joka saa paljon apua. Sinne on lähetetty vaalitarkkailijoita, jotka eivät edes voineet esittää viranomaisille lopullista kertomustaan, koska se esitettiin, koska ei otettu vastaan kritiikkiä, ei hyväksytty sitä. Emme voi sulkea tältä silmiämme. Tämän on heijastuttava tähän budjettiin. Kiitos. Kiitos, edustaja Gomez. Nyt edustaja Wegel. Thank you, Chair. I would like just... Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin tukea tätä tarkistusta. Olin iloinen siitä, että enemmistö kollegoista pitää kiinni siitä, että tuemme jatkossakin Palestiinan viranomaista. Ja Unra sillä tasolla kuin on jo kuvailtu. On tärkeää, että siitä syystä, että viimeisten vuosien aikana ei ole varoja käytetty. Siitä syystä, että on ollut mahdotonta toteuttaa hankkeita, joita umra tuki, ei kuitenkaan unohdeta palestinalaisia. Toinen seikka, jota todellakin haluaisin tukea, niin että meillä olisi määrärahat ainakin 50 miljoonaa eksklusiivisesti varattuna siihen tarkoitukseen, että että viiden vuoden suunnitelma, jonka avulla päästään viljelmistä Afganistanissa. Nyt kun tilanne Afganistanissa kehittyy, meillä on mahdollisuus olla hieman optimistisempi ja tässä asiassa. Tämä on yksi syistä, miksi pitäisi tukea sellaisia ohjelmia, jotka ovat ainoastaan siviilialan ohjelmia ja johtavat kehitystä myönteiseen suuntaan. Tämä oli myös mietinnön viesti. Mietinnön uudesta Afganistan politiikasta joka sai hyvin laajaa tukea Euroopan parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia sitten Van Orden. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Yleisempi huomio ensin. Ongelmana on se, että on hyvin helppo käyttää enemmän rahaa kaikenlaisiin hankkeisiin, joita mielellämme me tukisimme, mutta me elämme nyt isässä – talouskriisin aikoja kautta Euroopan hallitukset kaikki leikkaavat julkisia menoja. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi pyrkiä nyt lähinnä säästämään EUn budjetista, eikä pyrkiä käyttämään rahaa yhä enemmän. Tähän liittyen tarvitaan prioriteetit. Ja sanoisin, että tällä hetkellä selkeä prioriteetti on Välimeren eteläinen osa Pohjois-Afrikan kehitys ja siihen meidän pitäisi nyt keskittää voimamme. Minä haluaisin, että nyt rajoitetaan vähän budjettia, esitetään kunnon prioriteetin, leikataan jostain. Meidän ei pitäisi lähteä liian kunnianhimoisiin hankkeisiin Palestiinan kysymyksestä erityisesti. On tietenkin vaarallista kehitystä nähdään tällä hetkellä. Sitä ei ole mitään apua tilanteessa. En ajattele vähiten yksipuolista julkilausumaa Palestiinan viranomaisten puolelta. Se ei nyt mitenkään edistä Lähi-idän rauhanprosessia, kun tähän mennessä kaikki ovat olleet samaa mieltä siitä, että prosessin pitäisi olla neuvottelun kohde. Siksi mielestäni kaiken EUn tekevän pitäisi olla sellaista, ettei lähdetä nyt rikkomaan tätä pitkään tunnustettua tavoitetta neuvottelusta rauhan prosessista. Kiitoksia sitten Gualtieri. Grazie. Eh. Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä Munisin kanssa. Eli haluaisin vain pitäytyä muutamaan tarkistukseen, joita on tehty liittyen ulkosuhdehallintoon. Niissä ehdotetaan, että palattaisiin budjettiluonnokseen myöskin, koska nämä leikkaukset, joita neuvosto on ehdottanut, ovat aika hankalasti ymmärrettäviä luonteeltaan. Täällä on hyvin suuria leikkauksia, 8,3 miljoonaa esimerkiksi näiltä edustustoilta, jotka liittyvät vuoden 2011 budjettiin. Ja sitten on näitä tärkeitä toimia hallinnossa. Eli tässä on vähän merki, merkillisiä leikkauksia. Mutta mielestäni parlamentti on nyt kuitenkin halukas tukemaan ulkosuhdehallintoa ja budjettiehdotusta. Ja siihen pitää tietysti liittää myöskin vuoropuhelu parlamentin kanssa – tärkeistä kysymyksistä, joita on tullut esille viime aikoina. Esimerkiksi kuinka paljon on vakituisia virkamiehiä ulkosuhdehallinnon kaikilla tasoilla. Eli meillä on suullinen tarkistus. Eli meillä pitäisi olla reservissä tämä lisäys, jotka liittyvät resursseihin, budjettiluonnokseen liittyen. Eli näin voitaisiin paremmin tukea ulkosuhdehallintoa ja voisimme pyytää vähän tar- suurempia määrävaroja näiden jäsenvaltioiden ja EUn pysyvien virkamiesten osalta ulkosuhdehallinnossa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten EEC-komissiosta ja pyytäisin, että puhutte lyhyesti. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että komissio on esittänyt tasapainoisen budjetin. Haluamme kiittää teitä kaikista ehdotuksista, jotka pyrkivät palauttamaan ne budjettikohdat, joita on leikattu. On hyvin vaikeaa löytää vielä reservejä, varauksia Eli on hyvin vaikea perustella näitä ehdotuksia. Haluaisin oikeastaan käyttää puheenvuoron siitä, miten tämä Palestina-kohta ja Umra-kohta eroitetaan. Me emme tue tätä erottamista, koska se luo sitten täytäntöönpanon ongelmia, joustavuuden ongelmia. Nyt jo on hyvin vaikea täytäntöön panna eri toimia Palestiinan osalta ja jos keinotekoisesti sitten tiettyjä määriä erotellaan, niin on hyvin vaikea täytäntöönpanon kannalta toimia tässä mielessä. Kiitos. Kiitoksia Gehan ulkosuudenhallinnosta. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä, hyvät jäsenet. Jos sallitte rahoitus- ja hallintokysymyksistä vastaavana henkilönä, haluan käyttää puheenvuoron ulkosuhdehallinnon osalta. Haluan käsitellä nyt vain hallintobudjettikysymyksiä ja keskustelua budjetin 2012 osalta. Haluan ilmaista ulkosuhdehallinnon kiitollisuuden parlamentille siitä, että se haluaa tukea meitä keskusteluissa, joita käydään uuden yksikön toiminnasta. Haluan esittää kiitokset näin virallisesti. Ulkosuudenhallinto on suurella mielenkiinnolla pannut merkille esittelijän kannan ja tarkistukset, joita esitetään. Muutama yleisluontoinen kommentti alkuun ennen kuin sitten otan kantaa valiokunnan jäsenten tekemiin tarkistuksiin. Ensimmäinen yleiskommentti on se, että budjetti luonnos 2012 on ensimmäinen, jonka yksikkömme on laatinut alusta lähtien. Tarpeet on arvioitu hyvin syvällisesti. Toinen kommentti on se, että kyseessä on hallintobudjetti, Siinä korostetaan nimenomaan hallintomenoja, jotka ovat toistuvia ja pakollisia menoja. Kyse on vuokrista, palkkioista ja niin edelleen. Totta kai tässä on nousua, varsin kohtuullista, 27 miljoonaa euroa reilun 400 miljoonan budjettiin, ja tämä lisäys on välttämätön, aivan välttämätön yksikön hyvän toiminnan kannalta. Se on tarpeen myös, koska tiettyjä toimia ei ole aiemmin pystytty kattamaan, ja ne on nyt sisällytettävä tähän budjettiin. Ja neljäs kommentti, niin kuin esittelijä jo totesi, neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä tuomat leikkaukset, jos niitä ei nyt oikaista, asettavat ulkosuhdehallinnon hyvin vaikeaan tilanteeseen vuonna 2012. Nythän olemme juuri päässeet ikään kuin nousuvaiheeseen toiminnassamme. Kun ajattelemme esittelijän esittelemä lausuntoluonnosta ja tarkistuksia, niin haluaisin esittää seuraavat kannat yksikkömme puolesta. Me tuemme luonnollisesti Gualtierin tarkistusta, jonka tarkoitus on palauttaa alkuperäinen budjettiesitys yksikköstämme, niin että varaus vapautetaan. Ulkoasan hallinto tukee myös tarkistusta, jonka esittelijä on esittänyt. Sala, Franka ja muutkin sitä tukivat. Tarkoitus on tutkia mahdollisuutta luoda eurooppalainen rauhan instituutti ja miten se täytäntöön pantaisiin. Brandnerin tarkistus, joka liittyy henkilöstöhallintoon, äh, taulukkoon, on ongelmallinen. Ulkoasian hallinto, hallinnolla on tiettyjä lakisääteisiä velvoitteita – Tämä tarkistus, jos se hyväksyttäisiin, ei mahdollista sitä, että nämä lakisääteiset velvollisuudet voitaisiin hoitaa, ja näin ollen se asettaisi meidät vakavien ongelmien eteen. Sitten tarkistus, joka liittyy Arabiemiirikuntiin avattavaan edustustoon. Totta kai tämä on merkittävä poliittinen kysymys. Ulkoasianhallinto yhtyy parlamentin jäsenten kantaan. Euroopan unionin läsnäolo tällä alueella täytyy, sitä täytyy vahvistaa. Avaamista pitäisi kuitenkin tutkia kokonaisuuden kannalta, eikä niinkään budjettikeskustelun puitteissa. Kun ajatellaan edustuston avaamista Iranin niin kuin tietyt parlamentin jäsenet kommentoivat, kysymys on hyvin monimutkainen. Tällainen päätös meidän mielestämme voidaan tehdä vain silloin, kun poliittiset olosuhteet sen sallivat. Näin ei toistaiseksi ole. Haluan muistuttaa, että korkea edustaja luonnollisesti jatkossakin täytäntöön panee niitä sitoumuksia, jotka hän on esittänyt parlamentin edessä eurooppalaisena ulkosuuden hallintona ja sen edustajana. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Munis vaan siellä loppupuheenvuoron. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäjille heidän tuestaan tekemällemme työlle. Tämä ei ole pelkästään minun, vaan muiden, monien muidenkin aikaansaannos ja aikaisemmin olemme keskustelleet hyvin laajasti esimerkiksi tarkistuksista. No asiat, jotka ovat vielä vähän kiistanalaisia, täytyy korostaa tätä Afganistanin kysymystä. Kyse ei ole mistään pienestä summasta 50 miljoonaa. Ne voisivat olla 60 tai 40 miljoonaakin. Tätä ei komissio tai neuvosto pyydä, eikä näitä ole ollut vielä 2011. Ja toisaalta tämä ei vastaa kriteereihin, joita on yritetty soveltaa budjetin osalta. Ja toisaalta budjetissa ei voida tehdä konkreettisia siirtoja konkreettisten kohtien välillä, eikä voida sanoa, että 50 miljoonaa annetaan tähän, koska sehän riippuu ohjelmoinnista maakohtaisesti ja hankkeista, joita toteutetaan kyseisissä maissa. Ja tämä tietysti voi olla poliittisesti huolestuttavaa, mikäli käytetään sen erilaista terminologiaa kuin aikaisemmin. Mutta jos tiedetään, että voidaan välttää ylilyönnit, niin uskon, että tällainen lisäys budjettiin olisi kyllä tuhoon tuomittua, eikä se voisi millään tavalla mennä läpi. Tällainen summa ei voi mennä läpi ja siksi ehdottaisin, että pidämme kiinni tästä tarkistuksesta, eli yksi merkittävä osa varoista Afganistania varten osoitettaisiinkin opiumin viljelyksen korvaamiseen ja pidetäisiin kiinni tästä lisäyksestä, jota minä olen ehdottanut ja joka noudattaa näitä kriteereitä. Johdonmukaisuus budjettikohtien suhteen johtaa siihen, että puhun nyt myöskin Iranista – Ehkä voisimme tehdä kompromissin, jossa puhuttaisiin siitä, että avataan edustusta Iranin, Irakin ja Jemeniin. Ja sitten puhuttaisiin siitä, että avataan edustustoja maihin, joihin parlamentti on pyytänyt. Ja parlamenttihan on pyytänyt, että komissiokin käynnistäisi valmistelevat työt, jotta voitaisiin avata EUn edustustoja. Ei ole mahdotonta, etteikö mainittaisi näitä tapauksia, vaan tässä on viitattu siihen, mitä parlamentti on hyväksynyt uusien edustustojen avaamisen osalta. Ja yritän nyt löytää jonkinlaisen kompromissisanamuodon ja lähettää sen sitten varjoesittelijöille seuraavina tunteina ennen äänestystä. En nyt puhu enää retorisesti, vaan totean vain, että budjettissa saattaa olla vähän epäjohdonmukaisuuksia, mutta se on kuitenkin poliittinen merkittävä väline meille, ja meidän on pidettävä kiinni johdonmukaisuudesta, ja meidän täytyy olla mahdollisimman yhtenäisiä, kun äänestämme. Enemmistön toivottavasti tukee tätä esitystä ja yritän löytää sanamuotoja, joissa käy ilmi poliittinen kantamme ja toivottavasti saa taakseen sitten sitten mahdollisimman suuren tuen. Kiitos. Kiitoksia, Muniz. Eli muistutan vielä aikataulusta. Tarkistusten jättämisen määräaika siis ainoastaan englanniksi muistuttaisin 7. syyskuuta puolelta päivin keskustelu tarkistuksista ja äänestysvaliokunnassa 12. syyskuuta. Eli kollegat, jos nyt pidämme muutaman minuutin tauon, koska ennen kuin siirrymme kohtaan seitsemän, keskustelu, jota käymme Sörensenin kanssa, pidetään suljetuin ovin Eli teillä on muutama minuutti aikaa, jotta asiattomat voivat poistua salista.